Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia. Mukavaa, että olette paikalla tänään, vaikka liikkuminen on tänään Brysselissä vähän vaikeaa, mutta meillä on nyt täysi sali valmiina äänestämään. Äänestämme kahdesta mietinnöstä tänään ja aloitetaan tuolla Mark Joulodin mietinnöllä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionissa, Euroopan komission seitsemäs kertomus. Haluaako edustaja Julot sanoa jotain ennen kuin äänestämme? Ilmeisesti ei. Hyvä. Sitten en kerro tästä mietinnöstä sen enempää. Mennään suoraan äänestykseen. Aloitetaan tarkistuksesta yksi. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 3 ja 4, ne ovat samoja puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 4, ei vaan 5 ja suullinen tarkistus, niin se raukeaakin. Kiitos. Ja sitten tarkistus 6. Niin vi, viisi raukesi, mutta sitten oli suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, eli äänestetään siitä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi Empel-valiokunnan A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko se? Tarkistetaan sähköisesti. Sähköinen äänestys, eli Empel A-tarkistus. Äänestys alkaa. No ei tässä mitään salasta lippuäänestystä tarvita. En usko. No niin, otetaan uudestaan. Äänestys alkaa. Toimiiko? Äänestys päättyy. Hyväksytty. In favor. Okay, so we... Niin, eli sinä halusit vaihtaa äänesi puolesta oli 13 puolesta 7 vastaan. Sitten kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Ample J puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissitarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten Kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 118. Suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, eli äänestetään siitä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 333 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan se. Tarkistetaan tarkistus 333. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Sitten Empl 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromistarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 201 puolesta vastaan tyhjää taisi olla hyväksytty. Tarkistetaanko? Selvä. 201. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Kiitos. Sitten kult 2 Ei vaan. Niin, kult kakkosesta vain se viimeinen lause. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kult kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 221 puolesta vastaan tyhjää taisi olla hylätty. Kompromissitarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko? Tarkistetaan 280. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niin, olipas pieni ääniero. Kompromissitarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten 3.11 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3.12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 314 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. tarkistetaan. Tarkistus 332. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 354 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 355 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koko mietinnöstä. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja mietintö on hyväksytty. Onnittelut edustaja Sulolle. Kiitoksia. Kiitos kaikki. Jatketaan sitten seuraavaan äänestykseen. Our own initiative. Seuraavana meillä on valiokunta aloitteinen mietintö kohesiopolitiikka ja temaattinen tavoite kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulujen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista. Novakovon esittelijämme, haluatteko sanoa jotakin? Ei, selvä. Sitten aloitamme äänestyksen saman tien. Aloitamme tarkistuksesta yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kol- neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana tran A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Olen pahoillani. Voimmeko toistaa? Tran. Favor. J puolesta vastaan tyhjä hylätty. Pahoittelen. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytyltä näyttää. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme 27. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Päättyy. Is adopted. Thank you. Hyväksytty, kiitoksia. Seuraavana kompromissi kuusi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42. Haluatteko tarkistaa 41? Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 41. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Haluatteko tarkistaa? 72 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavana kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavana kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjiä. Voisinko pyytää teitä nostamaan kunnolla puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaanpa 113 vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tran 10 puolesta vastaan. Tran 10 siis. Puolesta vastaan tyhjiä Taitaa olla sama tilanne kuin aikaisemmin, eli hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistamme TRAN 10. Koneellinen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Haluatteko tarkistaa? 122. Koneellinen äänestys alkaa. Ja päättyy. Jaha, se, rau, se sitten siis on hylätty. kolme raukeaa. Sata neljä. Äänet puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 130. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Haluatteko tarkistaa? 130 koneäänestys alkaa. Hyväksytty. Pahoittelen. Sitten Tran 2 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tran 4 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tran 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tran 14 puolesta vastaan, vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneellisena äänestys alkaa. Ja päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia tästä oikein oikein hyvin järjestäytyneestä äänestyssessiosta tänään. Now I can give the floor to Mr. Gallo. Or uh, to Mr. Omarche. Yes, I'll give the floor to Mr. Omarche. Okay, okay. Thank you very much. We continue. Kiitos. Jatkamme esityslistan mukaan. Puheenjohtajaksi tulee herra Omar G. Ainakin vähäksi aikaa, sanotaan nyt näin. Bien. Nous reprenons notre... No niin, jatkamme kokousta. Haluaisin teitä pyytää nyt lopettamaan nuo puhelut siellä ja menemme seuraavaan kohtaan. Kyseessä on asetuksen muuttaminen koskien rakenneuudistusten Turkki tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamista ja sen yleistavoitteen mukauttamista. Tässä on tarkoituksena muuttaa artikla, joka koskee tätä rakennerahastojen tukiohjelmaa niin, että tähän tavoitteeseen lisätään tuki eh, euroalueelle pyrkiville jäsenvaltioille. Mukaan otetaan myös artikla, jonka kautta voidaan rahoittaa valmistelutoimia euron siirtymistä varten kokonaisbudjettia myös lisätään 142,8 miljoonaa euroa lähtökohta 202 miljoonaa euroa olisi loppusumma ja tätä summaa voidaan vielä täydentää teknisen tuen osion budjetista. Näin ollen kaiken kaikkiaan tämän tukiohjelman budjetti olisi 300 miljoonaa euroa. Annan puheenvuoron nyt ensin esittelijälle, Rudza Tomacikille, sen jälkeen varjoesittelijöille. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. niin siitä lähtien, kun tämä rakenneuudistusten tukiohjelma tuli voimaan, 16 jäsenvaltiota on osoittanut kiinnostuksensa liittyä siihen, ja siihen oli allokoitu rahaa 22 miljoonaa euroa, mutta näitä pyyntöjä tuli 80, 80 miljoonan euron edestä. Ja tälle vuodelle pyyntöjä on jo 30 miljoonan euron edestä. Ja tukipyyntöjä on tullut 444. Tukea tästä rakenneuudistusten tukiohjelmasta myöntää komissio jäsenvaltioiden pyynnöstä. Ja nyt kokemusten mukaan monet jäsenvaltiot, kuten Kroatia, ovat pyytäneet tai anoneet tällaista tukea tästä tukiohjelmasta ja Nämä pyynnöt kattavat kaikki, kaikki ohjelman piirissä olevat alat, kuten hallinnon ja julkishallinnon, tulojen hallinnon ja julkisen varainhoidon, kasvujen, kasvun ja liiketoimintaympäristön, työmarkkinat, koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelut, finanssialan ja rahoituksen saannin. Tämä rakenneuudistusten tukiohjelma voisi olla todella hyvä väline jäsenvaltioiden kapasiteetin vahvistamiseksi euroalueeseen liittymiseksi. Tämä vähentäisi myös taloudellista epätasa-arvoisuutta, taloudellisia eroavaisuuksia, jos jäsenvaltiot loisivat tällaisia kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan kanssa – päättäessään siitä, kuinka ne panevat täytäntöön näitä rakenneuudistuksia. Ohjelma voisi olla todella tehokas ja tähän samaan tulee sitten myös tämä talouden ohjausjakso. Minä uskon, että kun näitä rahoituspuitteita kasvatetaan, niin se pitäisi tehdä niin, että muiden rahastojen varat eivät vaarannu jäsenvaltioilla on jo aloitteita omiksi ohjelmikseen. Minä ehdotan, että tämä tukiohjelma sopeutetaan kunkin jäsenvaltioiden tarpeisiin sopivaksi esimerkiksi sosiaalisiin uudistuksiin, palveluiden kehittämiseksi ja niin edespäin. ja myös hallinnon ja julkishallinnon kehittämiseksi. Ja myös ympäristöasiat voidaan ottaa huomioon. Mutta tämä tuen kohde pitää miettiä jäsenvaltiokohtaisesti ja samoin nämä yksittäiset ohjelmat jäsenvaltioissa. Ohjelman tulisi olla avoin kaikille jäsenvaltioille. Ja tässä pitää nyt muistaa se, että jäsenvaltiot voivat rahoittaa näitä ohjelmia myös itse Eli tämä rakenneuudistusten tukiohjelma ei tarkoita suinkaan sitä, että jäsenvaltiot ovat ainoastaan tämän tukiohjelman varojen varassa. Niin tärkeää on suojella kohesiopolitiikan budjettia ja edistää rakenteellisia uudistuksia. Nämä rakenteelliset uudistukset ovat hyvin tärkeitä muun muassa investointien houkuttelemiseksi. Tarkoitus ei ole ainoastaan vain kuluttaa rahaa, vaan kuluttaa sitä sellaisella tavalla, joka luo lisäarvoa ja edistää kasvua. Meidän kaikkien pitää muistaa se, että elämme hyvin haastavina aikoina. Brexit on tulossa, globalisaatiota on, työttömyyttä on. Monet jäsenvaltiot taistelevat osaamisen kanssa ja on hyvin vaativaa päivittää oman yhteiskunnan osaamista ja kilpailla muiden jäsenvaltioiden kanssa. Meidän pitäisi ajatella holistisesti ja ottaa ympäröivät olosuhteet huomioon. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Tomasic. Kiitoksia edustaja Tomasic. Haluaisin muistuttaa sitä, että Ekonin budjettivaliokunnat ovat tässä mukana artiklan 54 mukaisesti työjärjestyksestä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron varjoesittelijöille EPPstä kollegamme Malecic. Thank you very much. Kiitoksia. Minäkin haluaisin, aivan kuten Tomacickin, korostaa sitä, että tämä rakenneuudistusten tukiohjelma on hyvin tärkeä. Sen tarkoituksena on edistää lähentymistä maiden välillä ja vähentää er-, erovaisuuksia, lisätä hallintokapasiteettia ja luoda sopiva ympäristö liiketoiminnalle ja ylittää institutionaalisen hallinnollisen kapasiteettiin liittyvät haasteet ja lisäksi auttaa valmistelevia toimia, jotta voitaisiin tehokkaasti käyttää EU-rahastoja. Ja sehän on myös tavoitteena kohesiopolitiikan rahaston osalta jos haluamme, että talouspolitiikka on menestyksekkäästä, emme voi luottaa ainoastaan investointeihin, vaan tarvitsemme myös vastuullista veropolitiikkaa ja rakenneuudistuksia. Ja tämä on aina pääviestimme Euroopan ohjausjaksonkin aikana. Nyt kysymys kuuluu, kuinka voitaisiin yhdistää nämä kaikki tarpeet kohesiopolitiikkaan, kuinka kohesiopolitiikan rakenne uudistusten tukiohjelma voitaisiin liittää toisiinsa, koska me emmehän me halua korvata kohesiopolitiikkaa tämän tyyppisellä ohjelmalla. Mutta tietenkin tarvitaan synergiaa ja meidän olisi yhdistettävä nämä hyvällä tavalla. Ja sitten olisi toimittava yhdessä niin, että voitaisiin tukea pyrkimyksiämme kohesiopolitiikan alalla, koska eihän voi olla niin, että meillä olisi menestyksekästä kohesiopolitiikkaa, ellei niin rokotetaan niin kohdallisuuspolitiikasta, mutta se ei toimi, jos ne ei saa vahvaa tukea rakenneuudistusten kautta. Ainoastaan näin voimme saada aikaan kasvua ja kestävää ja tarvittavaa kasvua. Tällä hetkellä kasvun näkymät koko Euroopan unionissa on yhden ja kahden prosentin välillä. Tämä ei riitä. Tarvitaan uutta työllisyyttä. Nuoret on saatava pysymään Euroopan unionissa. On houkuteltava uusia kykyjä tänne. Meidän on todella tehtävä enemmän vielä tällä alalla ja uskon, että rakenneuudistusten tukiohjelman budjetin lisääminen on yksi vastauksistamme näihin haasteisiin, joita meillä on Euroopan unionin tasolla. Mutta meidän olisi myös pohdittava tätä linkkiä, kun pohditaan ohjausjakson ja kohesiopolitiikan välisiä yhteyksiä. Meillä on useita ongelmia, jotka liittyvät aikatauluun. Kun katsotaan vuotuista kasvuselvitystä, se on vuoden pituinen. Sitten makohtaiset suositukset, nekin ovat vuotuisia. Sitten meillä on kansalliset uudistusohjelmat, jotka ovat kolmaksi vuodeksi. Ja sitten sitten on kumppanuussopimukset ja, ja toimintaohjelmat, jotka ovat seitsemänvuotisia. Eli kun keskustelemme kohesiopolitiikan piirissä teknistä tuesta kohesiopolitiikan sisällä, joka on kohdistettu myös rakenneuudistuksiin ja hallinnollisiin ja organisaatioon liittyviin muutoksiin, niin vahvistamme suunnitelmat seitsemäksi vuodeksi. Vuonna 2014 sanotte, puhutte niin vuodesta 2023, nyt samaan aikaan ohjausjakson kohdalla meillä on joka vuosi mahdollisuus tehdä muutoksia. Meillä on siis enemmän joustavuusmahdollisuuksia näiden maankohtaisten suositusten ja vuotoisen kasvuselvityksen osalta ja kansalliset uudistusohjelmat ovat myös kolmeksi vuodeksi. Kohesiopolitiikassa tarvitaan, tarvitaan siis lisää joustavuutta jäsenvaltioille pitäisi antaa lisää joustoa, muuttaa tapoja, kuinka ne käyttävät toimintaohjelmia ja myös teknistä tukea niin, että voitaisiin paremmin yhdistää nämä toimet omiin ponnistuksemme rakenneuudistusten tukiohjelman kautta. Tämä tietenkin, kuten kollega Tomacic sanoi, tämä kasvu on tärkeä, koska olemme nähneet, että tämän kauden aikana – 2017 ja 2018 24 maata antavat yli 400 eri ajatusta hankkeista, joilla voitaisiin tukea rakenneuudistuksia, niin budjetti on paljon suurempi kuin mitä tällä hetkellä. Ja vaikka meillä on 80 miljoonaa lisäys, niin se ei riitä koska on aivan selvää, että maissa tarvitaan parin välin enemmän. Joten tämä ei varmastikaan ole riittävää. On siis katsottava, kuinka paremmin voidaan yhdistää nämä kaikki muut mahdollisuudet, joita kohesiopolitiikassa on. Eli tekninen tuki viime kädessä, niin että sitä voitaisiin sitten yhdessä käyttää. Samanaikaisesti olisi katsottava kunnolla kuinka voisimme nämä uudistukset, eh, joita tarvitsemme keskittää politiikkaa ja saavuttaa parempia tuloksia tähän, tästä politiikasta, koska tähän liittyy myös no, teknisen tuen rahasto. Sitten on myös pohdittava sitä, miten poliittinen rohkeus, poliittinen tahto todellisen uudistuksen täytäntöönpanoon ja tuloksiin pääsemiseen rakenneuudistusten kautta onnistu. Ja sehän ei onnistu, ellei meillä ole sop- me- jos meillä on sopimus vain kansallisten hallitusten välillä, tarvitsemme myös paikallishallinnot mukaan ja kaikki muut yhteiskunnan osat, yrittäjät, nuoret, kansalaisjärjestöt, tavoitteet tuottamattomat järjestöt. Tarvitsemme tämän tyyppisen sosiaalisen konsensuksen jäsenvaltioiden tasolla, jos todella haluamme saada aikaan tuloksia rakenneuudistusten kanssa. Muussa tapauksessa annamme vain rahoja ja loppupeleissä todellinen täytäntöönpano ja tulokset eivät kuitenkaan onnistu ja sitten joudumme pohtimaan, onko tämä tukiohjelma tarpeellinen, onko se riittävä ja mitä nyt pitäisi tulevaisuudessa tehdä. Kiitoksia. Merci beaucoup, Ivana. Kiitoksia, Ivana. Sitten SND-ryhmästä Konstantz Grell. Kiitos puheenjohtaja. Suhteellisesti lyhyesti voin puhua. Komission ehdotuksista ei pidä luulla liikoja. Ohjelman pitäisi tukea jäsenvaltiota asiantuntijuusapua antaa, jotta kun ajatellaan näitä uudistusohjelmia, että olisi mahdollisimman lähellä kohesiopolitiikan tavoitteita ja äh, alkaa niitä toteuttamaan. Ohjelma on yleisesti ottaen menestyksikäs. Tarvitaan kuitenkin uutta rahaa ja komissio ehdottaa, että tästä että se rahoitetaan budjetin joustavuusmekanismista ja mutta samalla ehdoilla kuin mistä, missä, mitä olemme painottaneet ensimmäisessä mietinnössä, että se on lähellä kohesiopolitiikkaa, että, se, että kumppanit otetaan mukaan myös. Mutta nyt ei teemana ole se, että mikä on kohesiopolitiikan tulevaisuus, mutta painetaan sitä, koska minulla on epäilykseni ja todellakin tästä joustavuusreservistä. Se täytyy rahoittaa budjetista, eikä pidä olla epäilystä siitä, että, että me asettaisimme rahoista tähän välineeseen. Niin, niin ei pidä tapahtua. <clears throat> Jos näin käy, niin sitten tuen komission ehdotusta myöskin ryhmäni. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten Alden kollega. Kiitos puheenjohtaja. Niin, puhun lyhyesti. Totta kai tuen tätä edustaja Tomacicin mietintöä ja olen tässä Maleticin kanssa samoilla linjoilla – Menemättä yksityiskohtiin haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että tämä asia on minulle erityisen mielenkiintoinen. En ole mikään kohesiopolitiikan erityistuntija, mutta haluaisin todella korostaa sen tärkeyttä, että miten tuetaan niitä maita, jotka eivät vielä ole euroalueen jäseniä, mutta haluaisivat olla. Komission toimet tässä asiassa ovat mielestäni erittäin hyviä. Näiden euroalueeseen kenties liittyvien talouksien kestävyys ei ole vielä kehittyneempien jäsenvaltioiden talouksien tasolla. Ja komission esityksen tulisi korostaa tätä asiaa erityisesti. Eli ne maat, joissa euro ei vielä ole käytössä, mutta jotka aikovat siirtyä euroon, niin niihin kohdistuu suuria riskejä. Eli pitää huomioida se, mihin, mihin varat käytetään. Olen tietoinen siitä, että komission ehdotus voi ottaa ongelmiin, mutta mielestäni ehdotus on todella rakentava. Kiitoksia. Sitten vihreiden varjoesittelijä ei olekaan paikalla, mutta onko siellä joku, joka haluaa puhua? Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų pranešėjas nėra, bet jinai man kai kurias mintis perdavė. Niin, esittelijä ei ole paikalla, mutta hän pyysi minua esittelemään ajatuksensa teille. Ensinnäkin mielestäni ehdotus on hyvä, mutta toteuttaminen on tärkeää. Esiteltyjen lukujen mukaan noin neljäsosa ehdotuksista vastaa kysyntään. Ja kysymys komissiolla, että minkä periaatteiden perusteella jäsenvaltiot valitaan. Se on tärkeää sen osalta, että ei vääristetä kilpailua kun tiedämme, että erot kohesiossa ovat valtavat. Jotkut jäsenvaltiot pystyvät tekemään enemmän itse. Muutoksista puheen ollen teknistä apua ei pitäisi antaa pelkästään jäsenvaltioiden tarpeiden mukaan, vaan siinä niitä pitäisi ohjata tiettyjen prioriteettien mukaan, tasa arvonäkökohdat mukaan lukien. Ilmastonmuutos toimet voitaisiin tähän lisätä myös. Teknistä tukea ei pitäisi rajoittaa ministeriöiden sisälle myöskään sen pitäisi saavuttaa myös alueet. Koska kun puhutaan jäsenvaltiosta, jotka valmistautuvat euron hyväksymiseen, ja kun muutama vuosi sitten Liettua otti euron käyttöön, niin tiedän, että on tärkeää, että tekninen apu saavuttaa paikallisviranomaiset, että ne voivat toteuttaa tiettyjä toimia valmistaakseen väestöä kun tulee kuitenkin vaikeuksiakin ja sitten niitä täytyy hoitaa. Toisaalta mielestäni kohesioasiat täytyy myös ottaa huomioon. Haluaisin kysyä komissiolta, että Tarjotaanko ohjelmaa jäsenvaltioille käyttöön? Vai onko se väline, johon jäsenvaltioiden täytyy antaa maksuosuutensa kohesiorahoitusosasta? Kiitoksia sitten Guen nimissä. Sanoisin, että olemme alusta lähtien vastustaneet tätä. Ja Dombrovskishan kävi täällä valiokunnassa ja kerroimme, että vastustamme tätä komission nykytendenssiä puuttua enemmän ja enemmän aluepolitiikkaan ja rahoittaa tällaisia odottamattomia asioita. Meille tämä tarve ei ole mitenkään ilmiselvää, varsinkaan se, että sitä rahoitetaan kohesiovaroista ja meistä on valitettavaa, että jatkuvasti toimitaan näin, että kohesiopolitiikan varoja suunnataan uusiin tavoitteisiin, esimerkiksi liittyen tähän talouden ohjausjaksoon. Ja meistä tämä ei ole hyvä menetelmä ja meidän mielestämme tässä on jotakin tavoitteita, joita ei ole ääneen sanottu ja jotka eivät ole meille selviä. Joten nyt pitäisi toimia niin, että julkinen politiikka kohdistetaan kasvua edistäviin toimiin. Eli vastustamme tätä toimenpidettä, mutta tuemme kyllä tietysti niitä toimia, jotka pyrkivät hallinnon kehittämiseen, äh, erityisesti henkilöstöön liittyen. Ja minulla on komission edustajalle kysymys, joka koskee Majotten aluetta. Tietän, että, tietän, että, että tämä erittäin syrjäinen alue tuli EUNUSAksi 2014 ja siellä on hyvin nuorta väestöä ja se nykyään kyllä tarvitsee Euroopan komission tukea ja haluaisin tietää, että miten tämän uudistuksen puitteissa onko, onko mahdollista majoten saada tästä jotakin. Ranskan tietysti pitäisi se pyyntö tehdä. Sitten EFDDn nimissä ää, Damatolle. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Muistatte varmaan, että viime vuonna viiden tähden liike vastusti sekä valiokunnassa että täysistunnossa tämän ohjelman perustamista. Palanpa vielä alkupäivin marraskuu 2015 tässä perusteluosassa tällainen normatiivinen institutionaalinen perusta on tärkeää, että voidaan parantaa kilpailukykyä, investointeja – työpaikkoja ja nostaa elintasoa ja luoda kestävää kasvua kaikille. Haluaisin tähän myös lisätä elämän laadun. Tästä olemme varmasti kaikki yhtä mieltä. Olemme varmasti pitkälti yhtä mieltä myös siitä, että yksi merkittävimmistä syistä sille, eh, kuinka varoja voidaan ottaa vastaan, riippuu paikallisviranomaisten, alaviranomaisten kapasiteetista, mutta on ymmärrettävää, että rakenneuudistukset asetuksen määritelmän mukaan tarkoittavat myös työmarkkinaa puolta, eli turvaa, palvelujen yksityistämistä, koulutusta ja ammattikoulutusta muitakin toimia, joista olemme kyllä yhtä mieltä, kuten esimerkiksi julkisten palvelujen ostomenettelyt ja muut. Tämän uudist- tämä uudistus ei ole järkevä, koska tämän tyyppinen rahoitus vie varoja rakenne rahastoilta 300 miljoonaa euroa 2022 222 tuki teknistä tuesta ja sitten joustosta loput on aika kiinnostavaa analysoida, mihin poliittiseen suuntaan tässä nyt ollaan menossa. Viime vuoden ehdotus näyttää tällaiselta, tällaiselta kokeilulta. Nyt kuitenkin 2017 meillä annettiin kunnon paketti, joka koskee EMUn syvennystä ja siinä on kaksi ehdotusta. Ja region osassa vastuuvaliokunta – ja tässä ehdotetaan, että kohesiovaroja suunnataan rakenneuudistukseen 21 miljardia on tämä summa. En varmaankin erehdy, jos totean nyt vuotta myöhemmin, että viime vuoden ehdotus, joka hyväksyttiin täällä laajalla enemmistöllä, ainoastaan EFDD, GUE ja vihreät sitä vastustivat – se oli nyt taas yksi pyrkimys heikentää kohesiopolitiikkaa ja sen resursseja ja periaatteita. Haluaisinkin sitten kysymyksen komissiolle, onko tästä tehty vaikutusten arviointia jo käytettyjä kuluja varoja koskien? Millaisia tuloksia on saatu aikaan? Tai aiotteko tällaisen vaikutusten arvioinnin myöhemmin tehdä? Kiitoksia. Merci beaucoup, Rosa D'Amato. Je laisse la... Kiitoksia, D'Amato. Ja sitten komissiolle puheenvuoro. Eli ensiksi Vincenzo Baccaro komissiosta. S'il est présent. Onko sen paikalla? Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Vastaan eri kysymyksiin vuorollaan. Ensinnäkin kysymys, joka koskee rahoituksen lähdettä komission asettamalle budjetin lisäämiselle, kun ohjelmaa uudistetaan. Komissiolla on velvollisuutena ennen kuin ehdotetaan joustavuusvälineen käyttöä, niin tutkia kaikki mahdollisuudet kohdentaa uudelleen – samoin otsakkeiden alla, joka alun perinkin oli rahoituksen lähteenä. Yksi, otsakkeet 1b ja 2. Ja kuten budjetin pääosaston kollegat ovat kertoneet meille, niin ennen kuin ehdotusta teimme, niin uudelleen kohdentamisen mahdollisuutta ei ollut koska liikkumavaroissa ei ollut liikkumavaraa käytössä yksi veessä. kohesiopolitiikka siis, budjettikohta tekniseen apuun. Ja otsake kaksi on ihan luonteeltaan erilainen. Siinä liikkumavaraa on käytössä vain käytännössä maksuille viljelijöille, joten kulujen luonne on ihan erilainen kuin mikä se olisi SRSP alla, mikä on teknistä apua jäsenvaltiolle. Eli tässä kaksi eh, budjettiotsaketta, joiden puitteissa täytyy uudelleenkohdentamista tutkia. Koska jos ajateltaan siis sitä muissa otsakkeissa, niin sitten pitäisi uudistaa monivuotista rahoituskehystä, mikä ei tietenkään ole se suunta, joka, johon halutaan mennä. Eli sen seurauksena olemme harkinneet kun uudelleen kohdentaminen ei ole mahdollista, niin ajatteltiin myös ohjelmantonsa kappaletta 17 alkuperäisessä ehdotuksessa SRSPstä, jossa on poliittisen tason virallinen sitoutuminen siitä, että neuvosto parlamenttilainsäätäjinä eivät käytä kohesiopolitiikkarahaa ohjelmaan, kuten SRSP. Eli äh, sitten tuli mahdollisuus käyttää monivuotisessa rahoituskehyksessä erityisvälinettä. Yksi niistä on joustavuusväline. Siellä äh, liikkumavaraa on käytössä. Myöskin oikeudelliselta kannalta täytyy tutkia, että äh, täytetäänkö asetuksen artiklan 11 ehdot. Että jos enimmäismäärä oli yksilöity luenpas tästä. Selkeästi yksilöity kulu ja se on arvioimme siitä, että mitkä ovat kasvaneet tarpeet tässä Eli joka on tuki rakenneuudistukselle jäsenvaltioissa. Ajattelimme, että ehto on täytetty, joten ehdotamme, että kun emme käyttää joustavuusvälinettä, niin äh, tässä noudatamme lainsäätäjien sitoumusta välttää kohesiopolitiikan käyttämistä tekniseen tukeen taas. Jäsenvaltioiden valinta, sitten tuli myös esille, No, tässä ehdotus ei muuta mitään verrattuna alkuperäiseen. Eli uudistus, muutosehdotus ei muuta mitään valinta- ja arviointikriteereissä. Kun jäsenvaltiosta tulee pyytöjä, ne ovat samanlaisia kuin alkuperäisessä ehdotuksessa. Ne liittyvät jäsenvaltion pyynnön kiireellisyyteen, ongelmien syvyyteen ja laajuuteen, ja haasteisiin, joita on kartoitettu jäsenvaltiossa, ja siinä otetaan huomioon myös hallintokyky käyttää tarjottu tuki SRSPstä. Eli tässä mielessä voi vakuuttaa jäsenille, että mikään ei muutu. Eli siihen periaatteeseen ei puututa tässä ehdotuksessa. Teknisen tuen painopisteet tulivat myös esille kuulin, että pitäisi olla kohdennetumpaa, erityisiä politiikkalautetta. Ilmastonmuutos, tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvo ja sen pitäisi saavuttaa alueet. Todellakin itsessään ohjelma SRSP on alhaalta ylös ohjelma. Bottom up. Niin. Tähän tietysti liittyy jäsenvaltioiden tukipyynnöt komissiolle. Sitten ar- valitsemme mainitseminen kriteereiden perusteella. Ottaa huomioon myös maturiteetti ja mahdollisen vaikutuksen hankkeessa – joita pyynnöstä seuraisi. Ei voida sulkea pois, että jäsenvaltion pyynnöt, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, niin ovat tietysti monissa ympäristöaloitteiden keskiössä. Sukupuolten tasa-arvo ei myöskään ole suljettu pois, mutta komissiolla ja EUssa EUn ohjelmissa on muita välineitä yleensäkin, jossa voidaan pureutua näihin asioihin. Tietysti ohjelma on täydentävä muille, ei haluta päällekkäisyyttä, joten halutaan varmistaa, että, että veronmaksajien rahat käytetään mahdollisimman hyvin. Sitten mahdollisuus tarjota tukea jäsenvaltioille ilman yhteisrahoitusta tai sen kanssa. Yhteisrahoitustohjelmassa ei vaadita jäsenvaltioilta kansallisesta rahoitusosuudesta se on ollut tuonteenomasta alusta alkaen ja se tämä, muutos, tämä ehdot, muutos ei sitä muuta, tai ehdotus ei sitä muuta. Sitten oli kysymyksiä yhteyteen ohjausjaksoon. Tämä on tietysti yksi eh, tekijä, joka mm, aloittaa tuen, että miten SRSP aktivoidaan jäsenvaltion pyynnön jälkeinen ovat jäsenvaltion omat uudistukset, jotka vastaavat omia kansallisia painopisteitä. Niiden täytyy olla sopusoinnussa myös unionin painopisteiden kanssa, koska muuten tulee sekaannusta eri aloitteiden kesken, mutta tietysti halutaan tukea sitä, että jäsenvaltiot voivat saada tukea, kun ne toteuttavat koskettavat eurooppalaista taloushallinnon, taloushallintoon liittyviä aloitteita, erityisesti jäsenvaltiokohtaisia suosituksia. Näin jäsenvaltiot tietysti voivat myös saavuttaa eh, terveen talous, taloudellisen hallinnon omilla osa-alueillaan mikä on tietysti olennaista ja sen suhteen, että olisi parempi hallinnollinen kyky ylipäänsä, mikä tietysti suosii rakennerahojen parempaa käyttöä. Eli mielestäni yhteys on, eikä sitä pidä aliarvioida. Myöskin ajatellen ohjausjaksoa kohesiopolitiikan hyväksi. Sitten oli vielä kysymys vaikutuksesta arvioinnista jo komission tekemissä toimissa. Kuten jotkut ovat ehkä huomanneet, niin ohjelma on aika nuori. Se vasta hyväksyttiin viime vuoden toukokuun puolivälissä. Eli asetuksen sääntelysääntöjen mukaan Väliarviointi täytyy tehdä 2019 kesäkuuhun mennessä. Se ei tarkoita, että ennen ehdotusta ei olisi tehty minkäänlaista arviointia, mutta mieluummin kuin virallinen arviointi kolmannen osapuolen taholta, koska äh, syy, kuten sanoin, niin äh, arvioinnin äh, tehtäväksi antaminen on vähän ennenaikaista, niin olemme tehneet itse arvioinnin aloitteesta meräänlaisen. Ja voin sanoa, että esimerkit, jotka olemme myös maininneet aiemmissa keskustelussa täällä parlamentissa, varapuheenjohtaja niistä kertoi, eurooppalainen lisäarvo, joita ohjelman toimilla saadaan, Sitä tulee ennen kaikkea siitä, että ohjelma on jäsenvaltioystävällinen. Hallintorasitetta on kovin vähän, yhteisrahoitusta ei ole, kuten sanoin. On mahdollisuus tuella saada käyntiin hankkeita, jotka ovat myös rakenrahastojen alla, eli vipuvaikutus rakenrahastojen kanssa on on mahdollisuus kehittää parhaita käytäntöjä ja vaihtaa niitä jäsenvaltioiden kesken. Sekin on olennaista sen suhteen, että voidaan rakentaa kehitystä kautta linja. On myös rajat ylittäviä aloitteita. Mennään yhden jäsenvaltion rajojen yli. Erityisesti Baltian maissa on yleisbaltilaisia aloitteita. Ne ovat tärkeitä useammalle kuin yhdelle jäsenvaltiolle. On myös mahdollisuus ottaa alueet mukaan. Majotista tuli kysymys. Se on tietysti erityistapaus. Ehkä on muita välineitä, jotka sopivat paremmin sille alueelle, kuten rakennerahastot ja syrjäisimpien alueiden politiikka, mutta yleisesti ottaen alueiden mahdollisuudesta hyötyä ohjelmasta, niin mahdollisuus todellakin on. Näin on jo tapahtunutkin. Jopa ennen SRSPtä, Kreikassa esimerkiksi. Erityisesti ympäristöalan hankkeita oli, joissa pureudutaan ongelmiin alueellisella tasolla – ne ovat saaneet teknistä apua aikanaan, aikoinaan. Siitä on tullut tietysti myöhemmin SRSPn alainen tekninen tuki. Ainoa rajoitus tai oikeastaan sellainen rajoitus, vaan se, että hallinnollinen tehokkuus mielessään, niin komission on sitten helpompi käsitellä yhtä keskustelukumppania, joka sitten käsittelisi eri lähteistä tulevat pyynnöt jäsenvaltioista myöskin alueelliselta puolelta. Eli pääasiassa se on sitten jäsenvaltion oma vastuu päättää painopisteistään. Ja että onko sitten alueellinen painopiste, painopiste siinä jäsenvaltiossa, niin tietysti autamme siinä. Varmaankin nyt olen käsitellyt tärkeimmät kysymykset. Ja jos vielä muita tulee, niin mielelläni vastaan vielä. Oui, vous avez très largement. Kiitoksia. Kyllä varmasti vastasitte kattavasti esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia näistä vastauksista. Ne olivat hyvin yksityiskohtaisia ja perusteltuja. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle, jos hän haluaa vielä sanoa jotakin. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Haluaisin vain kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Kun tarkoituksena ei ole käyttää rahaa, vaan rahan käyttämisen takia, vaan siksi, että saataisiin aikaan lisäarvoa ja voitaisiin edistää kasvua kaikilla tavoilla, jotka täällä on mainittu, niin haluaisin uskoa, että olemme enimmäkseen samoilla linjoilla, joten voimme varmasti tehdä oikein hyvää yhteistyötä tämän mietinnän parissa. Kiitoksia. Ja. Je veux préciser que Madame Tomasi... Kiitoksia. Niin Tomasicin mietintöä esitellään sitten vielä huhtikuun kokouksessa ää, muokattuina näillä näkemyksillä, joita tänään valiokunnassa kuultiin. Ja sitten äänestetään jo kesäkuussa, koska muutosten ja tämän ohjelman pitäisi tulla voimaan mahdollisimman pian ja rahoitusta pitäisi olla ensi vuodeksi ja 2020 vuodeksi. Sitten estyslistan kohtaan 10, unionin pelastuspalvelumekanismi, eli tämä siviili suojelu. Sen ansiosta voidaan vastata nopeasti hätätilanteisiin EUn sisä- tai ulkopuolella. Tässä on kyseessä resurssien jakaminen jotta voidaan tarjota apua koordinoidulla tavalla. 23. marraskuuta 2017 komissio hyväksyi kohdennettuja muutoksia liittyen siihen, miten unioni vastaa näihin katastrofeihin ja on vastannut niihin vuodesta 2013 lähtien. Ja oikeudellinen perusta tässä on artikla 196 sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta. Ja tässä, tähän sisältyy useita kohtia, jotka auttavat jäsenvaltioita vahvistamaan jo olemassa olevaa kykyään ja annetaan lisävaroja tälle eurooppalaisen siviilisuojelun puolille. Ja tämä rahoituskehys, sitä kasvatetaan noin 632 miljoonaan euroon ja Envi on tässä johtava valiokunta. Komissio on tehnyt korjauksia tuohon alkuperäiseen ehdotukseensa, eli liittyen tuohon kohdan neljä numerointiin, ja se oli väärin, väärin laitettu sinne kaksi kertaa, ja sitten on korjaus myös artiklassa 1 kohdassa B, ja sinne on lisätty kohta C kolmanneksi alakohdaksi. Nämä ovat siis aivan teknisiä muutoksia, eivätkä muuta asiaa sinänsä miksikään, mutta nyt sitten teknisistä syistä tämän AT4 AM käyttöä ei voitu, ei voitu tässä nyt harkita tälle uudelle tekstille, joten jäseniä pyydetään lähettämään nämä tarkistuksensa vanhalla mallilla. Ja sihteeristö sitten korjaa ne tähän komission korjattuun version. Ja tuo määräaika tarkist- tarkistusten lähettämiselle on keskiviikko 4. huhtikuuta kello 12 keskipäivällä. Aloitetaan sitten keskustelu saman tien ja varjoesittelijät, ovatko he paikalla? Niin, tietenkin Buda saa ensimmäisen puheenvuoron ja sitten varjoesittelijät. Buda, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten eh, jo sanoitte, olemme tästä aiheesta keskustelleet. Kyseessä on unionin pelastuspalvelun mekanismi. Sen pitäisi olla tärkeää Euroopan unionin eh, strategia. Sillä pitäisi nopeasti tarjota ratkaisuja hätätilanteisiin unionin sisällä ja sen ulkopuolella. Tämän mekanismin avulla meidän pitäisi pystyä tarjoamaan koordinointia, apua jakamalla resurssit välineeseen osallistuvien maiden välille. Kuten olen jo regivaliokunnan keskustelussa todennut, nämä muutosehdotukset pyrkivät siihen, että yksinkertaistettaisiin byrokraattisia prosesseja ja vähennettäisiin aikaa, jota tarvitaan toimiin hätätilanteissa ja pyritään myös varmistamaan tuki näissä hätätilanteissa ja vahvistaa yhteisen toiminnan laatua ja ennaltaehkäisiä katastrofeja. Hiljattain kaiken tyyppisiä katastrofeja on tapahtunut, tulipaloja, ma- ma- ma- pakolaisia, hurrikaaneja, todella hurjia tilanteita ja on ollut myös enemmän maanjäristyksiä, kuten Italiassa esimerkiksi, ja muitakin vaikeuksia on ilmentynyt, jotka ovat tehneet tarpeelliseksi tämän tyyppisen pelastuspalvelumekanismin. Muinkinlaisia tapahtumia on tullut eteen, joilla ei ole mitään rajoja. Onkin tärkeää järjestää molemmin puolista tukea jäsenvaltioiden välillä. Ja meidän on tehtävä yhteistyötä myös Euroopan unionin ulkopuolella siinä tapauksessa, että EUn ulkopuolisiin maihin kohdistuu kriisitilanne. Meidän olisi koordinoitava paremmin ponnistukset EUn sisällä. Komissio ehdottaa uusia mahdollisuuksia, vahvempaa koordinaatiota, yhteistä unionin politiikkaa – niin että voitaisiin reagoida paremmin katastrofeihin ja että meidän vastauskykymme olisi nopeampi kriisin sattuessa. Tämän tyyppisen järjestelmän kautta voitaisiin tukea myös jäsenvaltiota silloin, kun ne eivät kykene tilannetta hallinnoimaan. Tiedän, että Tällä valiokunnalla on tässä valtuuksia. Olen kuitenkin korostanut sitä, että keskittyisimme erityisesti rakennerahastoihin ja investointirahastoihin, niin että voisimme valmistautua paremmin ilmastonmuutokseen ja ennalta tämän riskejä. Tuen sitä, mitä varjot esittelijät ovat todenneet ja muutkin puheenvuoron käyttäjät sen lisäksi, mitä Regin valiokunnassa muutenkin sanottiin, tämä rahoitusjärjestelmä toimii liian hitaasti ja se on liian byrokraattinen. Tarvitaan siis tehokkaampia menettelyjä ja välitöntä täytäntöönpanoa. esimerkiksi vapaaehtoisten tiimien perustamiseen kun tähtävät hyvät käytännöt ovat tärkeitä jäsenvaltioissa. Tällaisia tapauksia tarvitaan lisää ja meidän on koordinoitava paremmin rajat ylittävällä tavalla näitä vapaaehtoisia joukkoja. Tämä on hyvin tärkeä osa pelastuspalvelun mekanismia. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää lisätä synergiaa pelastuspalvelun ja rakenne- ja investointirahastojen välille. Ne täydentävät toisiaan myös Euroopan solidarisuusrahaston kautta. Ex ante-ehdot edellyttävät riskien arviointia ja katastrofien ennakointia. Onkin korostettava, kuinka valtavan tärkeä rooli on paikallisille ja alueellisilla viranomaisille, jotta katastrofia voitaisiin ennaltaehkäistä. Olisi siis vahvistettua kapasiteettia kriisin sattuessa paikallisella ja alueellisella tasolla. Yleisesti ottaen nämä ovat juuri niitä tasoja, joiden pitäisi ensimmäisenä toimia ja niillä on paras äh, mahdollisuus toimia. Mitä sitten tulee tähän innovoivaan luonteeseen, peru, pelastuspalvelu yhteistyössä invointi on aivan keskein, keskeistä. Tarvitaan tehokkaampaa toimintaa, lisää vuoropuhelua jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä näin, kuinka valtavan tärkeä rooli voisi olla näillä yliopistojen huippuosaamisen keskuksilla. Paikallisen alueen viranomaisten pitäisi olla mukana katastrofin ennaltaehkäisyohjelmissa olisi pohdittava tällaisesta pelastuspalvelureservistä, valmiusreservistä. On tärkeää myös valmistella näitä vapaaehtoisia, jotka tulevat toimimaan erityisesti syrjäisillä alueilla, joihin nämä katastrofit iskevät. Sitten tarkistuksesta 4.4. on määrä aikaa, kuten puheenjohtaja jo sanoi, mutta kun meillä on tässä pääsiäisloma tulossa ja ottaen huomioon aikarajat, tarvitaan myös kompromisseihin aikaa ja käännöksiä varten, joten pyytäisin, että kollegat mahdollisesti tekisivät tarkistuksensa englannin kielellä. Näin voisimme nopeuttaa menettelyä. Kiitoksia. Merci beaucoup à notre rapporteur. Kiitoksia esittelijälle. Nyt annan puheenvuoron Liliano Rodriguezille asia D-ryhmän nimissä. Ja komission jäsen Kretsuhan on tulossa tänne yhdeltä toista. Ja tässä on vielä yksi kohta ennen sitä esityslistalla, eli yritetään ottaa tämä huomioon puheenvuorossa. Muito obrigada, senhor presidente. Eh, de facto, as alterações eh, já apresentadas... Niin. Muutokset on ehdotettuna eh, esitelty ja, jo, ja ne ovat hyvin tärkeitä meille ne enemmän tai vähemmän sopivat ja kiitän herra Puda, että hän on ottanut huomioon eri näkökohdat. Tästähän jo ensimmäisessä keskustelussa puhuttiin. Valiokunnalla on hyvin tärkeä rooli tässä investoinnit täytyy tehdä, ne täytyy mukauttaa ilmastonsuojeluun ja katastrofien ehkäisyyn. Tähän liittyy myös tutkimus ja ilmastonmuutos, kuten sanottu. Sitten nämä huippuosaamiskeskukset. Portugalissa on tutkimuskeskuksia kolmenlaisia. Ei ole pelkästään huippuosaamiskeskuksia, vaan ihan tutkimuskeskuksia. Huippu osaamiskeskus pitäisi käsitteenä muuttaa osaamiskeskuksiksi, että nämä meidän keskuksemme voisivat tähän tulla mukaan. Kun niillä ei ole tätä arviota huippuosaaminen, mutta kuten viime keskustelussa jo sanottiinkin, niin teemme tarkistusehdotuksia siitä, että miten kansalaisille voidaan antaa tässä vastauksia. Rahoitusta täytyy vahvistaa koulutuksessa, ennaltaehkäisyssä ja sitten eh, jälkeenpäin katastrofiavussa. Pelastuspalvelun täytyy ottaa myös kansalaisjärjestöjen mukaan, ei pelkästään hallituksen toimijoita. Tässä täytyy sitten kolmansien maiden kanssa olla myös parempaa yhteistyötä katastrofihallinnassa. Erityisesti niillä alueilla, joissa on paljon riskejä, niin siellä täytyy olla parempaa yhteistyötä. Täytyy vaihtaa tietoja parhaita käytäntöjä sekä jäsenvaltioiden välillä että alueiden välillä. Ja tässä haluaisin vielä sanoa, että mekanismin vahvistaminen tarkoittaisi sitä, että harjoitetaan todellista solidaarisuutta niiden jäsenvaltioiden kanssa, joissa on vaikeita tilanteita katastrofitilanteissa. Täytyy lähettää selkeä viesti siitä, että kansalaisia suojellaan. Mielestäni sitä tärkeämpää näkökohtaa ei ole. Eli Jos joku tarvitsee apua, niin sitten apua EUn puolelta täytyy todella tulla. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos. Sitten Tomasic SRn e puolesta. Thank you very much. Um, Mr. Flack. Kiitoksia. Flagg-varjoesittelijän halusi välittää näkemyksensä tähän mietintöön. Haluaisin kiittää esittelijää tästä ECR-ryhmä On yhtä mieltä siitä, että meidän on tehtävä työtä paremman hetä valmistautumisjärjestelmän puolesta. ECR kuitenkin on edelleen sitä mieltä, että täällä on suuria huolia komission ehdotuksessa. Ensinnäkin mitä tulee subsidiariteettiin, meidän on tunnustettava huoli, jonka useat jäsenvaltiot ovat esittäneet neuvostossa ja ovat todenneet, että e- ehdotus ei vastaa subsidiariteettiperiaatetta. ECR ei usko, että nämä e- e- varat ja joukot pitäisi olla komission alaisia pelastuspalvelun välinen alla. Meidän olisi paremmin ymmärrettävä, mitä komission ehdotettu komento ja kontrolliväline tarkoittaisi käytännössä komission lisää mandaatti edellyttää vaikutusten arviointia. Tällaista ei ole kuitenkaan tehty. Olen yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, että paikallisilla ja alueellisilla toimijoilla pitää olla vahvempi rooli ennaltaehkäisy suunnitelmissa ja kriisitoimissa – lisäbudjetti on tultava olemassa olevista varoista. Olen yhtä mieltä esittelen kanssa siitä, että tässä olisi keskityttävä siihen, että lisätään synergiaa eri välineiden välillä niin, että varmistetaan, että, otamme, että saamme mahdollisimman paljon irti olemassa olevista vä- välineistä, niin kuin äh, tarkistuksessa 90 sanotaan edelleen, äh, käytäntöjen vaihto olisi rohkaistava jäsenvaltioiden välillä parempi konsultaatiomekanismi. Ei kuitenkaan pitäisi pakottaa jäsenvaltioita äh, jakaa arkaluontoista tietoa, joka saattaa varantaa niiden kansallisen turvallisuuden. Siksi haluaisin ehdottaa tar- tarkistuksia tähän mietintöön. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten vihreiden nimissä. Niin teillä ei olekaan nimettyä varjoistelijaa. C'est bien? Ok. Uh, htio samo kratko zaključiti, nemamo puno vremena. Uh... Kiitos. Niin ihan lyhyesti kommentoisin tätä. Tämä luonnos on ihan hyvä, mutta kiinnittäisin huomioon yhteen seikkaan. Mehän kehitämme tässä EUn makrostrategiaa. Näitä on monenlaisia, ne kattavat eri alueita, Tonavan, meren ja muita. Meillä tulisi olla käytössämme jonkinlainen katastrofien ehkäisykeskus tuolla Adrianmeren ja Joonianmeren alueella erityisesti. Siellä tehdään muutenkin yhteistyötä, siellä on paljon synergiaa Italiassa on tulvia, Kroatiassa on tulvia ja niin poispäin. Tämä mekanismi, joka meillä nyt jo on ja jota jo rahoitetaan, niin sen voisi ottaa kyllä mukaan tähän mietintöön. Makroekonomiset strategiat voisi myös mainita tässä, eli että ne voivat myös vaikuttaa tähän Itämeren alueella voitaisiin tehdä yhteistyötä, Tonavan alueella, Alpeilla ja niin edelleen. Rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää, se on ihan selvää. Mutta minusta näyttää, että myös tämä elementti on tärkeä. Kun katastrofeja sattuu, niin tiedämme, että yleensä menee kuukausia ennen kuin mitään rahaa Euroopan rahastoista saadaan paikalle valjastettua. Eli me tarvitsemme joustavamman välineen. Kun katastrofi tapahtuu, niin silloin tarvitaan 500 miljoonaa euroa tai miljardi euroa, niin heti pitäisi lähettää ainakin jotain, vaikka kolme miljoonaa. Tällainen mekanismi pitäisi olla käytössä, tällainen pikaisen avun mekanismi. Pienikin summa olisi varmasti suureksi avuksi. Tämän tyyppisen asian voisi ottaa mietintöön mukaan. Merci. Merci. Kiitoksia. Sitten Rope. Ačiū. Komisijos siūlymas dėl civilinės saugos mechanizmo peržiūros sukelia dviejopas mintis. Komission ehdotus pelastuspalvelumekanismin uudistamisesta on saanut aikaan kahdenlaisia reaktioita. Toisaalta kun tarkastellaan viimeaikaisia tulvia ja metsäpaloja ja vastatoimia niihin, niin voidaan nähdä, että kipeitä oppeja on saatu. Se on osoittautunut, että tarvittavaa kapasiteettia ei ole EUlla. Ehdotukset ovat siis hyödyllisiä, mutta ovat vähän myöhässä tässä näin kuitenkin tiettyjä uhkia. Esimerkiksi on esimerkiksi ydinreaktoreita ja niiden turvallisuuskysymykset aiheuttavat epäilyjä. Myöskin terrorismin uhkaa ei ole pystytty torjumaan täysin. Pelastuspalvelumekanismin uudistamisehdotuksessa ei ole mitään, jonka myötä voisimme tällaisia uhkia pienentää. Lausuntoluonnoksen teksti näyttää aika hyvältä. Uskon, että valiokunnan lausunto on tärkeä, koska paikallinen väestöhän tietysti kokee konkreettisesti katastrofien seuraukset. Neljään osatekijään täytyisi keskittyä enemmän. Se, että luonnonkatastrofit eivät tunnusta rajoja, niin paikallisväestön potentiaalia pitäisi käyttää ja valistaa sitä. Ei pitäisi odottaa sitä, että vertikaaliset eh, tiedotuskanavat tulevat käyttöön, vaan pitää reagoida heti. Mielestäni on tärkeää laatia hätäapuvalmiussuunnitelmia naapurimaiden kanssa riippumatta siitä, ovatko ne jäseniä vai ei, jäsenvaltioita vai ei. Esimerkiksi kun on valtavia tulvia, niin miten evakuoinnit järjestetään? No, komission ehdotuksessa on tiettyjä osatekijöitä, mutta ei riittävästi pitäisi olla enemmän toimia, mukaan lukien evakuointisuunnitelmat. Mutta tietysti sopusoinnussa läheisyysperiaatteen kanssa. Avoimen koordinaatio menettelyn mukaisesti pitää näitä laatia. Täytyisi hyödyntää myös vapaaehtoisia, vapaaehtoistyötä. Sitten valistustyö lopuksi väestön keskuudessa. Ihmisiä pitäisi valmistaa mahdollisiin katastrofeihin niin, että jos jotain tapahtuu, niin ihmiset tietäisivät, mihin mennä suojaan, miten toimia, miten loukkaantuneita autetaan ja miten vältetään suurimmat vahingot. Tämä helpottaisi mielestäni myös valmiusjoukkojen toimintaa. Kiitoksia sitten Rosadamata. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten traagisesti on nähty vuonna 2016-2017. Silloin tuli satoja uhreja. Siellä oli erilaisia ääriilmiöitä, ilmastollisia ääriilmiöitä, maanjäristyksiä, ja tulvien muuta. Tarvitsee todella uudistuksia näihin unionin rahoitusvälineisiin, jotta voitaisiin puuttua tehokkaammin tämän tyyppisiin ilmiöihin. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, kun hän ehdottaa lisää synergiaa pelastuspalvelumekanismin ja rakennerahastojen välille. Haluaisin lisätä tähän myös solidarisuusrahaston sen sääntely. Olen tästä usean kertaan puhunutkin Koske mm, kokonais mm, menettelyä ja määriä. Tässä vaiheessa se on korkeintaan 30 miljoonaa euroa. Olen yhtä mieltä siitä, että lisättäisiin 280 miljoonaa tätä 30 miljardin eh, budjettia, siis niitä että tehostettaisiin ennaltaehkäisyä ja katastrofien hallintaa, jotta voitaisiin myös vaikuttaa näihin eh, muihin politiikan aloihin ennaltaehkäisyyn ehkäisyn ja katastrofien valmi- välillä olisi lisättävä kollektiivista vastuuta ja kykyä vastata katastrofeihin Euroopan unionin tasolla ja paikata niitä porsaanreikiä, joita vielä mm, keinojen kohdalla on. Tarvitaan sen tällainen Risk EU-resurssit. Olisi myöskin täytäntöpantava näitä välineitä yhteistyössä alueen ja paikallisviranomaisten kanssa, jotka parhaiten tuntevat paikalliset olot ja kansalaisten välittömät tarpeet, erityisesti luonnonkatastrofin sattuessa. Näin ollen ne pitäisi ottaa välittömästi mukaan heti, kun eurooppalainen mekanismi käynnistetään. Lopuksi yleisluontoinen lausunto. Toivon, että kohesiopolitiikan puitteista erityyppiset katastrofeisiin valmistautumiskysymykset otetaan, otetaan huomioon ja otetaan yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi. On aivan välttämätöntä vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota monilla alueilla, joihin katastrofit ovat jo kohdistuneet tai jotka ovat suuressa riskissä, kuten melkein kaikki jäsenvaltiot. Kiitoksia. Merci beaucoup. Nous devons recevoir la commissaire. Kiitoksia. Komission jäsen on tulossa kello 11. Nyt meillä on vielä tässä Ulbrichtin eh, mietintö käsittelemättä. Todella haluaisin kehottaa jäseniä pitämään lyhyitä puheenvuoroja. Joudun nyt antamaan puheenvuoron välittömästi komissiolle, EK-pääosastolle Julia stewart savitte kaksi minuuttia tai kolme minuuttia korkeintaan. Thank you, and thank you colleagues. I... Kiitoksia. Kiitos kollegat. Yritän puhua lyhyesti. Kiitoksia Kudalle tästä mietintöluonnoksesta ja tuesta näille ehdotuksille yksinkertaistaa ja tehostaa tätä pelastuspalvelumekanismia. Olemme panneet merkille kaksi hyvää linjaa tuossa mietintöluonnoksessa ja näissä kommenteissa, joita tässä keskustelussa esitettiin, eli tarve lisätä johdonmukaisuutta Euroopan äh, rakennerahastojen kanssa ja sitten nämä toimet, joilla vahvistetaan pelastuspalvelua ja varautumista katastrofeihin, ne ovat hyvin tärkeitä ja pani muistiin tässä myös äh, solidarisuusrahastoon liittyvät kommentit, eli mitä tapahtuu silloin, kun katastrofeja ei saada ehkäistyä, niin mitä, mitä silloin reagoidaan. Tämä paikallinen ja alue, alueellinen ulottuvuus tuli tässä myös hyvin esille. Se on hyvin tärkeä tässä pelastuspalvelussa ja katastrofien ehkäisyssä. Ja haluaisin lisätä ihan pienen varoituksen tähän. Läheisyysperiaate täällä jo mainittiin erään edustajan toimesta. Me olemme kyllä tietoisia tästä asiasta, mutta voi olla, että osa kommenteista nyt hieman luki tähän, tähän ehdotukseen enemmän kuin siellä itse asiassa onkaan. Olisimme totta kai iloisia, jos paikalliset ja alueelliset viranomaiset otettaisiin tähän, tähän mukaan mutta tässä emme mitenkään voi lähteä pakottamaan jäsenvaltioita kapasiteettiensa parantamiseen. Tämä ihan varoituksen sanana. Paikallinen ja alueellinen kapasiteetti on totta kai tärkeä asia. Kirjoitin tässä muistiin vapaaehtoistoiminnan, jonka edustajat ottivat esiin. Monissa jäsenvaltioissa hyödynnetään jo laajasti katastrofiin varautumisessa ja vastaamisessa vapaaehtoisia. Ja Vapaaehtoisten panos on merkittävä, mutta meillähän on tämä Euroopan pelastuspalvelu, reservi ja sen ytimessä eivät ole vain koneet ja laitteet, vaan, vaan myös ihmiset ja heihin lukeutuvat myös hyvin koulutetut vapaaehtoiset. Eli tuolla pelastuspalvelureservissä on jo koulutusta, rajat ylittävää koulutusta, osaamisen vaihtoa ja siihen sisältyvät myös vapaaehtoiset ja Toivomme, että tämä ehdotus entisestään vahvistaa tätä. Meillä on pelastuspalvelu osaamisen verkosto jo olemassa ja sitten tässä joku otti esiin, taisi olla edustaja Rodriguez, nämä osaamiskeskukset, laajennetut sellaiset. Toivomme, että saisimme kasaan pelastuspalveluissa laajinta mahdollista tietämystä liittyvät katastrofit sitten luonnonilmiöihin tai mihin, mihin tahansa muuhun. Ja kaikki mahdollinen tuki totta kai auttaa tässä asiassa. No kun aikaa ei nyt ole tämän enempää, niin en käy läpi näitä kaikkia pointteja, jotka täällä nostettiin esiin, mutta ihan vielä pari asiaa mainitsisin. Eli mitä aiomme tehdä näiden pelastuspalveluehdotusten kanssa. Anteeksi. Terumpa. Niin, pahoittelen, että joudun keskeyttämään teidät. Kiitoksia näistä vastauksista. Sihteeristö varmistaa, että saamme teiltä nämä loput vastaukset ja että ne toimitetaan myös esittelijälle. Sitten vielä esittelijälle loppupuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todella kiittää kaikkia siitä, mitä täällä on todettu. Olen yhtä mieltä näistä huippuosaamisen kesku, että niin- ja tutkimuskeskuksista. Olen yhtä mieltä tästä asiasta ja kiitän kaikki. Merci beaucoup. Kiitoksia. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan, kohta 11 esityslistallamme. Kyseessä on Olbrichtin lausunto kaupunkien asema unionin institutionaalisten puitteissa. Anna puheenvuoron esittelijälle. Merci, président. Je, je vais parler anglais. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tässä englantia. Euh, euh, Tämä on siis lausunto. Perussopimusvaliokunnan laatimaan mietintöön. Regivaliokuntana meillä on yksinomainen toimivalta se artikla 54 mukaisesti. Ja nyt perussopimusvaliokunta itse asiassa keskittyi alun perin johonkin, joka oli Euroopan tasolla, vaan myös paikallistasolla nyt ensimmäistä kertaa. Ja sen vuoksi valmistelija ehdottaa syvempää keskustelua kaupunkien roolista päätöksentekoprosesseissa EUn sisällä. Mielestäni Regin puolesta. Halusin vain painottaa joitakin osatekijöitä. Ensinnäkin halusin todistaa, että kaupunkialueet ja kaupungit, mukaan lukien metropolialueet, niin tunnustetaan monissa konkreettisissa asioissa. Siteeraan Urban 1 ja Urban, Urban 2 kuten alueiden kestävä kehitys, alueiden kehittämisverkosto, alueiden innovatiiviset toimenpiteet, Euroopan kulttuuripääkaupunki, Euroopan vihreä pääkaupunki, Euroopan innovaatiopääkaupunki ja niin edelleen. Ja sen vuoksi EU itse asiassa käyttää tätä tasoa konkreettisiin toimiin. Mutta kysymyksenä sitten entä seuraukset? Tietysti nyt voidaan havaita, että kumppanuudet kasvavat, ja toimintaa on yhä enemmän kaupunkioikeuden puitteissa, mutta regivaliokuntana täytyy tunnustaa ensinnäkin konkreettisten toimien ja aiheiden merkitys, mutta mikä erityisen tärkeää on, on niin käyttää kaupunkiagentan kokemuksia, jotta virallistetaan kaupunkien merkitys, mutta myöskin, että otetaan asia vakavasti. Ensinnäkin tarkastellaan huolellisesti kumppanuusosapuolien laatimia suunnitelmia, mutta myös suosituksia. Ja kun sääntelyä työstetään services EPRssä esimerkiksi, niin on tärkeää ottaa huomioon käytännön toimijoiden suositukset, jotka kumppanuuksissa tekevät työtä. Sen vuoksi Alankomaiden puheenjohtajakauden idea, jota on kehitelty, siis kaupunkiagendan menettelyt ja metodit, joita tulevaisuudessa pitäisi käyttää – ja joita pitäisi käyttää myös aluekehitykseen ja kohdallisuuspolitiikkaan. Lausunnossa ehdotan myös, että pitäisi vahvistaa kaupunkialueiden merkitystä kaikissa asiaan liittyvissä politiikoissa. Tiedämme hyvin, että tietyt politiikat liittyvät suoraan kaupunkiasioihin, kuten sosiaalipolitiikka, liikenne ja niin edelleen. Se ei tarkoita, että haluaisin maaseutualueiden merkitystä vähätellä, mutta kaupunkialueet ja metropolialueet koskevat kaupunkeja plus ympäröiviä alueita, mukaan lukien maaseutualueet Haluan myös ehdottaa, että jäsenvaltiot tekevät vähän eroa siinä, miten lähetetään alueiden komiteaan. Se on tietysti hallituksen toimivaltaa ja hallitus päättää kansallisista delegaatioista, että mikä osuus pitäisi olla paikalliselta tasolta ja mikä aluetasolta. Ja nyt rakivaliokuntana voimme kiinnittää hallitusten huomioon siihen, että olisi tasapuolinen tasapuoliset osuudet, ei pelkästään pää tärkeimmiltä alueilta niin kuin joissakin jäsenvaltioissa. Haluaisin myös ehdottaa, että Eurocities, CEMR, tällaisia tärkeitä yhdistyksiä kun on, niin ne pitäisi olla tiiviimmin mukana erilaisissa työryhmissä. Ja sitten lopuksi palaisin vanhaan ajatukseen – parlamentin toiminnassa ja ehdottaa sitten komissiolle, että se miettisi mahdollista eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, joka on yhä haastavampaa ja josta tarvittaisiin uutta metodia. Yhteenvetona haluaisin toistaa, että kyseessä on siis perussopimus ja perussopimusvaliokunta. Me laadimme siitä lausunnon ja nyt pitäisi mahdollisuutta käyttää, jotta voidaan vahvistaa kaupunkien metropolialueiden osuutta vuoden 2020 jälkeisessä kohesiopolitiikassa, kun nyt äh, esittelijät nimitetään pian ne sitten EAKR ja näitä työstävät. Ja nyt argumentteja tästä lausunnosta pitäisi sitten seuraavassakin lainsäädännössä käyttää. Merci beaucoup. Kiitoksia. Meillä on vielä kuusi puheenvuoropyyntöä varjoesittelijöiltä. Haluaisin teiltä pyytää lyhyitä puheenvuoroja. Muussa tapauksessa joudan käyttämään tätä välinettä täällä ja katkaisemaan puheenvuoron kaksi minuuttia korkeintaan siis äh, ähm, Kiitoksia. En halua, että minulta katkaistaan puheenvuoroa. Kyseessä on siis edustaja Westfall. Niin, tässä todellakin kyseessä on tämä asiallista, jonka kautta pyritään saamaan kaupungit paremmin mukaan ja pohtimaan sitä, kuinka kaupungit saataisiin vahvemmin mukaan. Minulla on joitakin tarkistuksia. Yksi niistä koskee kaupunkien asiallista. Siinä on merkittävä rooli komissiossa – Se on tässä urbanin agendan kärjessä ja kyseessä on todella kaupunkien edut. Ja tämä on tärkein tarkistuksen, enkä tästä tämän enempää puhu, koska ei tähän ole paljon valitettavaa koko lausunto. Se notre collègue von Miltenberg. Kiitoksia. Sitten Miltenburg Aldesta. Kiitos puheenjohtaja. Niin aluksi kiitokset Olbrichtille hyvin tasapainoisesta lausuntoluonnoksesta – Minua huolestuttaa tuo AFKO-valiokunta enemmän, kun siellä haluttaisiin kaikenlaisia keskusteluja, joihin kaupungin, kaupunkien edustajat otettaisiin mukaan ja, ja vietäisiin heitä valiokuntaankin. Ja minusta meillä on järkevämpi lähestymistapa, eli vahvistetaan kaupunkien asemaa EU-politiikoissa. Olen iloinen nähdessäni myös sen, että tässä nyt peräänkuulutetaan komissiolta osoitusta siitä, miten komissio ottaa huomioon ne toimintasuunnitelmat ja, ja sellaisten luonnokset, joita nämä kumppanuudet komissiolle esittävät. Ja tästä asiasta haluaisin kuulla komissiolta enemmän täällä Euroopan parlamentissakin. Ja sitten vielä yksi kysymysmerkki. Se liittyy tuohon Euroopan kaupunkipolitiikan uusimiseen. Meillähän on nyt tuo kaupunki agenda, joka jatkuu vielä vuoden 2020 jälkeenkin, mutta tämä alueellinen vaikutusten arviointi eri politiikkojen alalla siinä sitä jo tehdään, eli ehkä ei tarvita sitten vielä erillistä eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koska se sama ulottuvuus on jo noissa muissa suunnitelmissa mukana. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten Brunis Rope. Aš irgi noriu prisijungti prie padėkų pranešėjui. Taip pat siūlau šiek tiek patobulinti projektą. Tai visų pirma. Olen yhtä mieltä näistä kiittävistä sanoista esittelijälle. Meillä ei ole kovin selkeä määritelmää kaupungille. Käytämme englanninkielistä sanaa kaupunki, city, Joskus sillä tarkoitetaan yli miljoonaan asukkaan kaupunkeja, mutta ei kaikissa jäsenvaltioissa ole tällaisia kaupunkeja. Hyvin harvoissa tapauksissa tällaista tilannetta ollenkaan. Pyritään käyttämään käytössä olevia resursseja. Usein kansallista lainsäädäntöä sovelletaan, mutta se ei useinkaan ole ystävällinen paikallishallintoja kohtaan. Siksi ehdotan, että pohdittaisiin sitä, että Euroopan unioni liittyisi Euroopan neuvoston paikallishallintojen peruskirjan ja hyväksyisi tuossa asiakirjassa olevat periaatteet. Sen on kaikki jäsenvaltiot ratifioinut EU, joten ei se pitäisi olla suurempi ongelma, kunhan tämä peruskirja on ratifioitu, voitaisiin varmistaa se, että peruskirjaa toteutetaan yhdenmukaisella tavalla kaikkialla Euroopan unionissa, koska se kuuluu myös tuomioistuimen oikeudenkäyttöön valtaan. Sitten täällä puhutaan aluehallitusten kykyä hallinnoida näitä eri ohjelmia ja rahastoja. Kiitoksia tästä tiivistä puheenvuorosta. Seuraavana GUNGL Angelina Vallina. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia esittelijälle tästä työstä. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että kaupunkien rooli on koko ajan tärkeämpi, mutta ei ainoastaan EU-ssa, vaan kaup- maailmanlaajuisesti. Siksi onkin tärkeää määritellä sellaista julkispolitiikkaa, jonka kautta säännellään eh, kaupunkien valtuuksia ja, ja kaupunkien kehitysmahdollisuuksia. Euroopan unionissa on käytössä subsidiariteettiperiaate, se on yksi perusperiaatteistamme. On kuitenkin todettava, että on tiettyjä valtioita, kuten omani Espanja, jossa näitä ei toteuteta, vaan on ollut valtavia leikkauksia ja väärinkäytöksiä ja se, sekä äh, myös, myös taloudellisella puolella väärinkäytöksiä. Tässä parlamentissa en ole nähnyt mitään pyrkimyksiä siihen suuntaan, että subsidiariteettiperiaatetta pyrittäisiin suojelemaan. AFKOMme mietintö ja tämä luonnos molemmat vetoavat Amsterdamin sopimukseen. Mikä siinä olen siitä oikein yhtä mieltä, mutta sitä ei ole konsolidoitu mitenkään demokraattisesti edes äh, ministerikokouksessa, vaan sähköpostien välillä siinä määritellään kumppanuuksia jossa itse kerrotaan, mitä nämä kumppanuudet ovat. Se on oma valinta. Parlamentti, joka on demokraattisesti valittu elin, ei ole osallistunut tähän millään tavalla eikä useinkaan tiedä näistä kumppanuuksista. Uskon, että tässä menettelyssä meidän olisi käytettävä urbaaniagendaa ja niitä kumppanuuksia, jotka siinä on määritelty – huomioiden tämän parlamentin valvontamahdollisuudet. Tässä, tässä valiokunnassa voimme tätä valvontaa täysin suorittaa. Sen pidemmittä puheita haluaisin muistuttaa siitä, että hiljattain on tehty useita kansainvälisiä sopimuksia. Ne on hyväksytty, niitä pitäisi noudattaa, kun puhutaan kaupunkien roolista. Tähän liittyvät vuosituhatta tavoitteet, ja ilmastonmuutoksen torjumissopimukset e, ja niin edelleen. Kiitoksia sitten Rosa Demata, EFDD. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun puhutaan kaupunkien roolista unionin instituutioissa kehyksessä on muistettava, että perussopimuksessa ei ole kaupungeille myönnetty mitään muodollista roolia koko Euroopan unionin rakentamishankkeessa paikallisviranomaiset eivät ole olleet aktiivisesti mukana. Ja näin ollen usein EU on näyttäytynyt aika kaukana ole valta. Alueiden komitean perustamisen kautta pyrittiin saamaan alueet ja kaupungit paremmin mukaan, mutta ei näitä varten mitään merkittävää päätöksenteko- ja osallistumisvaltaa ole kuitenkaan annettu. Uskon, että se olisi kuitenkin hyvä, hyödyllistä, että voitaisiin pienentää kuilua kansalaisten instituutioiden välillä. Tämä antaisi myös lisää näkyvyyttä kohesiopolitiikalle. Riittää, kun pohditaan esimerkiksi kaupunkien roolia ilmastontorjunnan ilmastonmuutoksen torjunnassa kulttuuriin ja digitalisoinnin ja sosiaalipuolen asioissa myös hiljattaisen Eurocities-kertomuksen mukaan Yhä useammat kaupungit ovat ottaneet lisävastuuta Euroopan sosiaalirahaston hallinnoimisessa omalla metropolialueella. Merkittävä este sosiaalirahaston käytölle on kuitenkin menettelyjen monimutkaisuus, joka aiheuttaa hallinnollisesti taakkaa ja erilaisia eh, rahaston toteutustoimia. Eh, to- to- to- to- to- to- to- to- kansalaisilla on toinenkin keskeinen rooli, kun pohditaan kohesiopolitiikan täytäntöönpanoa, rakennerahastojen ja investointirahastojen käyttöä. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että on tärkeää pohtia tätä ja kannustaa kaupunkien aktiivisempaa roolia Euroopan unionissa. Näin voitaisiin saada aluepaikallistasolla paremmin mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Kretu ja puheenjohtaja ovat molemmat tulleet jo paikalle. Annan puheenvuoron komissiolle hyvin lyhyttä puheenvuoroa varten ja esittelijä myös lyhyen puheenvuoron keskustelun päättämiseksi. Komissio hyvin lyhyesti, olkaa hyvä. Yes, thank you. Um... Niin, kiitos. Toivotamme tervetulleeksi mietinnön ja lausunnon kaupunkiasioista. Sehän on yksi kohdallisen painopisteistä. Tiedättekin sen jo. Se tuli esille puheenvuorossa selkeän korvamerkinnän kerran. Kaupungeilla on erityispiirteitä, joita pitäisi käyttää paremmin tavoitteiden saavuttamiseen kohesiopolitiikassa. Kohesiopolitiikka on jo urbaania 14-20 periodilla. Sillä oli suuri osuus kohesiorahoituksesta. Ja ensimmäistä kertaa nyt kaupungit voivat valita hankkeet itse. Artikla 7 EAKR-asetuksessa 15 miljardia euroa. On myös muita välineitä, kuten tiedätte. Kaupunkikehityksen verkosto, innovatiiviset toimet, Urbac, Espan, Urbis. Komissio haluaa järjestelmällisempää vuoropuhelua paikallisviranomaisten kanssa aikaisessa vaiheessa politiikkasykliä, mutta myöskin, että voidaan kehittää monitasoista hallintoa. Ja kaupunkiagendasta juontuu kumppanuuksia ja siinä yhteydessä monentasoista hallintoa testataan. Hallintomalli kumppanuuksissa on äh, tapa, jolla toimijat voivat olla samalla tasolla. Ja kun regio on kaupunkipolitiikan, pääosastona kaupunkipolitiikan keskiössä, niin haluamme varmistaa kaupunkipolitiikan tärkeänä politiikkavälineenä, jossa on monitasoista hallintoa kaupunkien kanssa. Kiitos. Kiitän regiopääosasta näistä kommenteista sitten lyhyesti esittelijä Jan Olbrecht. Thank you very much for your remarks. Very... Kiitoksia näistä kommenteista. Ihan lyhyesti vielä. Edustaja Westfall viittasi tässä näihin aiempiin asiakirjoihin. Hän oli tässä aiemmin valmistelijana aiemmassa versiossa ja edelleen sama ongelma on olemassa meistä komissiossa. Jonkun pitäisi koordinoida kaupunkiasioita ehkä alueellisen kehityksen pääosaston tai, tai jonkun muun, mutta ei näitä asioita saa hajauttaa liian laajalle – Eli DG Regio olisi tässä se oikea paikka. Ja toisekseen toivon, että toimintasuunnitelmista kerrotaan ja ne otetaan huomioon tässä uudessa politiikassa, koska jos näin ei toimita, niin silloin ne on laadittu ihan turhaan. Ja tätä monen eri tason kokemusta voidaan hyödyntää tulevaisuudessa monin eri tavoin. nämä juridiset elementit tulevat tuolta perussopimuksesta, joka liittyy Euroopan kaupunkeihin ja alueisiin, mutta kaikki Euroopan neuvoston jäsenvaltiot eivät ole ratifioineet sitä kokonaan, ovat hyväksyneet osia siitä, mutta eivät, eivät kokonaan. Ranska ihan viimeksi. On tärkeää, että eri asiakirjat Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston välillä täydentävät toisiaan. En ole samaa mieltä komission edustajan kanssa. Minä olen edelleen sitä mieltä, että kaupunkipolitiikka ei ole kohesiopolitiikkaa. Kohesiopolitiikka on laajempaa ja kohesiopolitiikasta, kohe, kohesiopolitiikassa on nykyään kyse aluepolitiikasta myös. Mutta kaupunkipolitiikassa näin ei välttämättä ole ja nykyään Kaupunkipolitiikka vaatii uusia menetelmiä, jotakin erilaista kuin aluepolitiikka. Se on eri asia kuin aluepolitiikka. Tätä pohdimme jo Westfalin mietinnössä. No en tiedä, mennäänkö tässä nyt liian pitkälle tämän kaupunkipolitiikan kanssa, mutta kyllä tähän suuntaan pitäisi edetä, sillä jos näin ei tehdä, niin silloin kaupungeista ja kaupunkipolitiikasta tulee yksi pikkuosa aluepolitiikkaa ja se ei ole hyvä. Minusta kaupunki alueiden tärkeys korostuu jatkuvasti ja se vaatii erilaisen lähestymistavan. Eikä se ole täysin kohesiopolitiikan ulkopuolista, vaan sen sisäistä. Mutta työskentelymenetelmien täytyy olla ihan omanlaisensa. Urbaanit metropolit vaativat tällaista. Kiitos. Merci beaucoup, euh, Jan Olbricht. Kiitoksia Jan Olbrist näistä tiedoista. Päätämme tämän keskustelun tähän. Ja nyt meillä on ilo ottaa vastaan komission jäsen Kretu. Annan puheenjohtajan Nuijan nyt puheenjohtajalle. Thank you very much, uh, Madam Chair, uh, Miss um, Omarji. First of all, uh... Kiitoksia. Kiitoksia. Ms. O'Marji haluaisin kiittää tästä kutsusta tulla tänne Euroopan parlamenttiin. Olin täällä viime kerralla joulukuussa ja sen koomin on selvää, että kohesiopolitiikkaa keskustelu on yltynyt Tästä urbania agendasta juuri puhuitte. Haluaisinkin todeta, että haluamme vahvistaa sitä tulevalla ohjelmakaudella. Uskon, että se on yksi suurimmista saavutuksistamme tällä kaudella tämä urbanialueiden asialista kaupunkiagenda. Ja voinpa vahvistaa, aivan kuten puheet täällä sanoivat, tulemme jatkamaan keskustelua kaupunkien kanssa ja myös sen puolesta, että meillä olisi nämä linkit olemassa, niin kuin Albrecht sanoi. Ja hyvä, Olbricht äh, äh, todella regiopääosastolla puhuen myös tästä yhden lukun periaatteesta. Tämä on, tämä on aivan tulossa olet aivan oikeassa siinä, että tähän mennessä meillä on ollut useita pääosastajia, jotka ovat käsitelleet kaupunkiasioita, mutta nyt olemme päättäneet perustaa tällaisen yhden toimintapisteen. Ehkäpä pääsiäisen jälkeen voisimme vielä keskustella ainoastaan tästä kaupunkiagendasta ja siitä, kuinka mm, maaseutuulottuvuus saadaan siihen linkitettyä. Tärkein Aiheemme tänään kuitenkin koskee monivuotisia rahoituskehyksiä. Tehän tiedätte oikein hyvin, että tällä kertaa EUn budjetti on aika erikoinen. Tiedän, että joka kerta kun keskustellaan ja neuvotellaan näistä monivuotista rahoituskehyksistä, tunteet nousevat pintaan, mutta tällä kertaa todella tilanne on poikkeuksellinen. Me tiedämme oikein hyvin, että Brexitin myötä yksi jäsenvaltio putoaa valitettavasti pois. Tämä on pahoiteltavaa, mutta se on tosi asia, joka on vielä vaikea ymmärtääkään. Ja var, varmastikin tämän myötä jäämme vaille merkittävää maksuosuutta. On siis selvää, että emme voi jatkaa samalla tavalla kuin miten aikaisemmin MFFstä neuvoteltiin niin, että alo- että aloitettaisiin tällaisesta logiikasta, jossa jokainen jäsenvaltio pyrkii vain varmistamaan omat hyvät nettoasemat yhteisen budjetissa. Olen käynyt vierailuilla usein näissä nettomaksajamaissa viime vuonna ja uskon, että tämä win-win tilanne niin, että säilytetään kohesiopolitiikkaa – ja nettomaksajat ja saajat, niin olen näissä monissa, molemmissa maissa käynyt, eikä todellakaan pidä tällaisista eriyttämisestä. Ei tässä ole kysymys mistään matemaattisista yhtälöstä, kuinka paljon annetaan, kuinka paljon saadaan. Kyllä tähän liittyy muutakin. Tällainen voittaja ja häviäjä näkemys ei ole mitenkään edistänyt Euroopan unionin yhdentymistä. Tämän toki tiedätte oikein hyvin. Me kaikki siitä voimme hyötyä. Meidän on otettava huomioon myös suorat ja välilliset edut Euroopan unionin investoinneista kaikille Euroopan unionin maille. Olen esimerkiksi kuullut pääministeri Kostan puhuvan viime viikolla Euronews-ohjelmassa ja hän totesi, että sen jälkeen kun Portugali tuli mukaan Euroopan unioniin, Hollannin vienti on noussut 400 kertaiseksi. Tämä on välillinen hyöty esimerkiksi Alankomaille tässä yhteydessä. Olen sitä mieltä, että meidän yhteisenä tehtävänämme on vedota jäsenvaltioihin niin, että pysyttäisiin yhtenä rintamana ja osoitettaisiin, mitä kaikkea hyötyä tästä meille on kaupassa, yrityksille, ei ainoastaan pidä laskea tarkkaan, kuinka paljon annamme ja kuinka paljon saamme. Suoran sanottuna aivan rehellisesti en Tässä ole mitään suuria muutoksia tulossa, vaan budjettia on käytettävä hyvin niin, että voidaan puuttua kilpakokuun innovointiin, kestävän kehitykseen, sosiaaliseen osallisuuteen, työttömyyteen. On myös otettava vastaan uusia haasteita, kuten maahanmuutto, puolustus, turvallisuus, rajat yli, rajojen valvonta. Jos näihin halutaan vastata, niin vastaus on yksinkertainen. Pienempi budjetti ei tule riittämään. Tämä on tosi asia. Tehän tiedät oikein hyvin, hyvät edustajat, että komissio helmikuussa julkisti tiedonannon, joka koski uutta modernia monivuotista rahoituskehystä. Siinä hahmotellaan erityyppisiä skenaarioita, kuten tiedätte, että tiedätte oikein hyvin, että että kannata tätä kaikkia alueita koskevaa skenaariota. Kaikki radikaalit leikkaukset koskettavat eh, eri alueita. Tietyt eh, alueet voisivat kokonaan kadota. Kun olin Pariisissa, keskustelin eh, alueellisen koheisen ministerin kanssa, ja tämä ensimmäinen skenaario, jota täysin tuen kaikkien alueiden pohjalta, mutta se edellyttää kunnon budjettia. Sitten tämä toinen budjetti Ranskalla olisi varoja ainoastaan syrjäisimpiä alueita varten, näitä kaikkien syrjäisimpiä alueita varten. Sitten tämä kolmas skenaario olisi sellainen, jossa EU, Ranska ei saisi ollenkaan varoja EU-budjetista, ja tämä ei mielestäni ole reilua. Uskon, että voin luottaa teidän tukeenne niin, että näin ei kävisi, niin että kokonaiset maat jäisivät täysin vaille EUn solidaarisuusvaroja meidän on todella tehtävä suhteessa käsikädessä työtä toisen viidettä alkaen, kun budjetiluonnos jätetään Euroopan parlamentin käsittelyyn. Siksi olen oikein tyytyväinen ja haluan onnitella teitä tästä päätöslauselmasta, joka koskee vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt kaksi viikkoa sitten. Siinä heijastellaan hyvin selkeästi sitä, minkä puolesta olen puhunut jo kuukausia teidän kanssanne niin, että kohesiopolitiikan pitäisi säilyä merkittävimpänä investointipolitiikkana Euroopassa. Ja sen pitäisi koskea kaikkia alueita, että kaikki kolme kohesiorahastoalueet, sosiaalirahastot ja kohesiorahastot, kaikki nämä olisivat yhteistyössä ja näin voitaisiin varmistaa leitävästi tuli voimaa, jotta voitaisiin vasta- vastata näihin valtaviin haasteisiin, jotka liittyvät teollisuusvallankumoukseen, niin kilpailukykyyn, ilmastonmuutokseen ja digitaaliseen vallankumoukseen ja niin edelleen. Neuvostossa on tilanne positiivinen ja olen tästä iloinen. Olen iloinen siitä, että useat jäsenvaltiot haluavat osallistua merkittävämmin Euroopan budjettiin ja, ja lisätä tätä kattoa yli yhden prosentin Tiedämme oikein hyvin, että useat maat totesivat selkeästi, että, että ne haluavat maksaa enemmän Euroopan unionin budjettiin, ja tämä on hyvin tärkeää. Tämä tietenkin edellyttää rohkeutta ja vakaumusta, mutta kun taloudellinen elpyminen vauhdittuu, niin meillä on kyllä varmasti liikkumavaraa ja voimme investoida yhteiseen tulevaisuuteen paremmin. Meidän pidettävä kiinni vakaumuksestamme koska olemme tässä oikeassa. Sitten vielä erityisemmin panosta, koska tiedän, että meille kaikille on tärkeää, että tämä politiikka olisi joustavampaa ja käyttäjäystävällisempää. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tässä on vielä paljon parantamisen varaa, kun ajatellaan tehokkuutta ja tuloksellisuutta, jotta voimme vastata haasteisiimme, meidän on otettava huomioon laajempi makrotaloudellinen konteksti ja, ja, ja kehysehdot, jotka liittyvät myös hallinnolliseen kapasiteettiin. Olen oikein iloinen, kun näin päätöslauselmasta, että tuette sitä, että ja, jatkettaisiin nykyisellä kaudella olevaa elementtiä kohdallisen politiikan alalla ja ex ante ehtoja – Uskon vahvasti, että nämä ennaltaehdot ovat auttaneet kansallisten ja alueellisten toimijoiden toimia tehokkaammin. Seuraavalla kierroksella meidän on pidettävä kiinni tästä lähestymistavasta ja varmistettava, ei se luo mitään lisää taakkaa hallinnoiville viranomaisille. Olisi myös pidettävä mielessä se joka, asia, joka näkyy myös päätöslauselmassanne, nimittäin, että kohesiopolitiikka ei voi toimia eristyksissä. Talouden hallinto on edelleen hyvin tärkeä. Kohesiopolitiikan ja rakenneuudistusten välinen linkki ansaitsee vahvistusta ja kannustimia. Ennen kuin päätän puhetta, niin haluaisin vielä käsitellä tiedotustoimia tulevina kuukausina, kun neuvottelemme tulevasta budjetista olisi äärimmäisen tärkeää korostaa, mitä saavutuksia kohesiopolitiikalla on saatu aikaan. Tiedätte oikein hyvin, että Euroopan parlamentin jäsen, niin äh, parlamentti on, va- on rohkaissut komissiota tulemaan ra- toimimaan rohkeammin ja ja pyytänyt jäsenvaltiota nostamaan profiilia joitakin vuosia sitten. Tiedätte hyvin, että yhdessä kollegani Marian Täisen kanssa teimme analyysin, joka osoitti, että olemme saavuttanut edistystä. Edelleen kuitenkin uskon, että jäsenvaltiot voisivat vielä tehdä enemmänkin. Täällä on vielä paljon asioita, joita on eurooppalaisilla varoilla hoidettu toteamatta kuitenkaan, että kyseessä olevat olleet eurooppalaiset varat jo 70 prosenttia väestöstä eivät tiedä kun he menevät koulun tai, sa- tai sairaalan tai käyttävät moottoriteitä, he eivät tiedä, että, nämä, että ne on rakennettu Euroopan solidarisuusvaroilla. Meillähän on aina tämä peli, että kaikki hyvät tulee alueelta ja kaupunginjohtajilta ja, ja hallitukselta ja kaikki, joka on huonoa, niin tulee Brysselistä. Meidän pitäisi tämä peli viheltää poikki. Ja tehtävä selväksi, kuka on tehnyt mitäkin. Huhtikuun puolen välin mennessä komissio on antamaan perusteellisen kertomuksen täytäntöpanosta yhdessä ministerin kanssa Luxemburgista. Siellä on yleisten asioiden neuvoston kokous 12. huhtikuuta. Komissio on tehnyt myös paljon viestiäkseen tehokkaammin Euroopan alueilla. Tehän tiedätte, että aloitimme esimerkiksi tällaisen äh, trip hankkeen joka on suunnattu nuorille ja joka parantaisi heidän ymmärrystään siitä, mitä Eurooppa tekee, mitä EU tekee eurooppalaisille, miten se näkyy päivässä elämässä. Koko luettelo ja mahdollisuus tutustua näihin eri reitteihin, Välimeri, Atlantin, Baltian ja Tonavan reitit ovat tässä mukana. Järjestämme myös eh, kansallisten vuoropuhelutilaisuuksia Euroopassa. Ja sitten meillä on näitä merkittäviä toimia muitakin. Olette oikein tervetulleita eri jäsenvaltioihin. Tiedätte, että aina kun matkustan, niin kerron kyllä näistä eh, tilaisuuksista ja olen iloinen tapaamaan teitä ja keskustelemaan siitä, mitä hyötyä kohesiopolitiikasta on teidän maissanne ja teidän alueillanne. Sitten meillä on Euroopan alueet ja kaupungit, verkosto. Van Nistelrooy oli täällä tuomarinen johtajana. Viimeiset kolme vuotta olette mukana tässä EUn alueiden kampanjassa. Kaikkien näiden toimien kautta osallistuttiin myös tähän kolmanteen toista vuosipäivään, joka koskee tätä Euroopan alueiden toimintaa. Strasbourgissa osoitettiin myös 30 eri hanketta Euroopan eri puolilla regivaliokunnan lämpimät kiitokset tämän mahdollistamisesta. Toimitte tässä isäntinä. Kiitoksia siis tästä puheenjohtajalle ja sihteeristölle ja Van Nistelrooyn, Konstantse, Gredelle ja kaikille muille. Uh, Eli mielelläni korostaisin vielä tuon seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen tiukkaa aikataulua. Tiedätte hyvin, että toinen toukokuuta komissiolta tulee tuo budjettiluonnos ja sitten 29. päivä toukokuuta tuo alakohtainen ää, säädös tai tuossa kesäkuun alussa ja uusi eurooppalainen budjetti, no se pitäisi saada hyväksyttyä mahdollisimman pikaisesti, mielellään jo ensi vuoden alkupuolella, jotta uudet säännöt ovat sitten voimassa ensimmäinen ensimmäistä 2021. Tiedän, että tämä on vaikeaa. Yleensä neuvotteluihin menee noin kaksi vuotta ja tosiaan tiedän tai ajattelen, että nyt meidän tulisi oppia menneistä vuosista. Meillä on 100 000 hanketta, ehkä enemmänkin, ja ne kaikki ovat vaarassa. Ää, niitä ei saada vietyä loppuun eurooppalaisella rahalla, jos uusi ohjelmakausi ei ala ajallaan vuoden 2020 jälkeen. Viimeksi lainsäädäntö hyväksyttiin joulukuussa 2014 ja 2015 sitten mm, käynnisteltiin jo 2016. Ex-ante-ehdot tulivat mukaan, eli toimeenpanon ensimmäinen vuosi oli itse asiassa 2017, eli minusta nyt meidän täytyy nyt saada neuvottelut pikaisesti päätökseen, toivottavasti Romanian puheenjohtajuuskaudella. kun hallitusten ja valtioiden päämiehet tapaavat. Tähän on vahvaa sitoutumista kaikilta lainsäätäjiltä, parlamentilta ja neuvostolta myös siis. Ja toivottavasti voi luottaa tässä parlamentin tukeen ja tietysti erityisesti tämän regivaliokunnan tukeen, koska tämä aikataulu on todella tiukka. Kiitoksia kutsusta taas tänne. Mukava olla täällä jälleen kerran tällä hyvin tärkeällä hetkellä. Kiitos. Thank you very much, Commissioner. Indeed, it is a... Kiitos komissio ja sen todellakin tärkeä hetki nyt ja kiitos, että tulitte tänään ja olette valmis keskustelemaan monivuotisesta rahoituskehyksestä ja kohesiopolitiikan tulevaisuudesta kanssamme. Täytyy kertoa teille, että meillä oli tänään hyvin tärkeä äänestys. Hyväksyimme juuri erityismietinnön seitsemännestä kohesioraportista, jossa esittelemme regivaliokunnan vision myöskin kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Hyvin tärkeä äänestys, hyvin tärkeää työtä välillämme. Eli näin kuukausien, näiden kuukausien ajan nyt toimitaan tähän suuntaan, että tuetaan kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Ja nyt ilmaisemme valmiutemme tukea teitä, osallistua aktiivisesti lainsäädännön valmisteluprosessiin seuraavalla suunnittelukaudella. Valmiutta valiokunnassa on aloittaa työt heti sen jälkeen, kun ehdotukset on saatu lainsäädäntöasetuksiksi. Kuten tapana on, nyt valiokunnan jäsenet saavat puheenvuorot, koordinaattoreista aloitetaan. Aika on tunti käytössämme. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti, ehkäpä noin kolme minuuttia koordinaattoreille ja vähemmän muille jäsenille. Van Nistelrooy aloittaa, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Jälleen kerran olette täällä valiokunnassa. Niin, kohesioita 30 vuotta ja nyt arvioidaan sitten asiain tila. Ja nyt kun äänestys oli, niin äänestettiin tuosta seitsemästä kohesioraportista, niin eh, ilmapiiri on myönteinen. Jos tarkastellaan, mitä kohesiopolitiikalla on saatu aikaan ja miten siitä voidaan viestiä, se on pitänyt Eurooppaa yhdessä. Se on melkein ihme, mitä on tehty sen jälkeen, kun kommunismi murtui ja on integroitu hyvin nopeassa tahdissa. On annettu mahdollisuus vahvistaa taloutta, parantaa hallintoa ja saada sosiaalinen markkinatalous muiden painopisteiden ohella käyntiin. kun EU 28 27 on erilaisia identiteettejä on ollut eri kehityksen vaiheessa, niin se on tämä suuri asia. siis olemassa oleva malli toimii. Se on usein vahvempi kuin se, mitä on olemassa. Nyt alettiin puhua ulkoisvaikutuksista, spillover-vaikutuksista, tilanteesta, josta kaikki voittavat. Seitsemännessä raportissa olisi voitu sanoa vahvemmin, että mikä on se perusta, joka kohesiopolitiikan kautta on johtanut vaikutuksiin muilla politiikan aloilla, niin että sisämarkkinoiden kehitys on nopeutunut. Mm, myöskin kiertotalous kestävän kehityksen näkökulma ovat vahvistuneet. Siihen on tehty suuria investointeja. Yli 150 prosenttia budjettieurosta näihin tavoitteisiin maksaa takaisin. Saksalla, Itävallalla se on jopa, että saa jopa kaksi euroa takaisin jokaisesta eurosta, jonka panostaa sinne. Eli nettomaksajien puolella. Tästä pitäisi puhua useammin. ETP pitää kulmistilaisuuden näistä ulkoisvaikutuksista osoittaakseen kollegoille, koska tätä täytyy vahvemmin nyt tehdä ainakin siihen asti, kun neuvostossa päätökset on tehty rahoituksesta. Eli siitä olen samaa mieltä. Toinen asia. Tarkastellaan, että miten voitaisiin uudet eh, lakiehdotukset laatia. Ehkä voitte sanoa siitä enemmän. CPR meillä tulee epäilemättä. Kohesiorahasto, EAKR, e sosiaalirahasto. Voitteko sanoa jotain siitä, mitä tuloksena tulee mitä aiotte parlamentille esittää? Haluamme kuitenkin valmistautua ja sellaisella tavalla, jossa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon uusia lakiehdotusten rakenne. Olemme esimerkiksi tuhanteen kertaan sanoneet alueellisesta yhteistyöstä. Sitä täytyy tiivistää. Meillä on ollut välineitä, kuten älykäs erikoistuminen. Se on auttanut meitä kumppanuussopimuksissa, ennakkoehdoissa, mutta voisi olla voimakkaampikin pyrkimys siihen, että saadaan konkreettista eurooppalaista lisäarvoa aikaan. Ja tässä voidaan rakentaa siltoja muihin ohjelmiin, joita rahoitetaan budjetista, kuten Horisontti 2020. Ja yhdeksäs kehityksen ja tutkimuksen puiteohjelma. Nettomaksajamasta me ymmärretään oikein hyvin, että mikä on kohesiopolitiikan merkitys ollut tälläkin kaudella. Mahdollisuuksia on. Voitteko niistä kertoa enemmän? Viimeinen huomio. Näkyvyys. Tiedättehän, missä me olisimme, jos ihmisillä ei olisi kuvaa näistä asioita, asioista. Parlamenttiin tulee toukokuussa näyttely 30 vuotta kohesiota parlamentin pyynnöstä. Siitä tehdään siis toimi. Mutta valtuuskunnassa me puhuimme viime viikolla Pohjois-Irlantissa. Siellä on Londonderin silta, tiedättehän se kuuluisen sillan. Se sai EAKR rahoitusta rahanohjelmassa. Ylitin sillan ja voin sanoa teille – että se kyltti, joka siellä tämän tarinan kertoo, niin on ihan tuhoutunut. Sitä ei ole ylläpidetty. Ja oli ihan outoa, että vaikkakin se hanke on lopetettu, niin ei tästä viestinnästä huolehdita. Johannes Harmen sen osoitti ihan avoimesti. Kun sinne menee, niin kenelläkään ei ole otsaa pitää yllä tätä sisuvan rohkeutta pitää yllä tätä näkyvyyttä. Se oli niin outoa. Jos tätä ei hoideta paremmin, jos on suhde jonkun kanssa, niin sitä ylläpidetään. Ja tässä me käytämme rahaakin, ja sen jälkeen tuhannet ylittävät sillan. Mitä siellä sitten näkee? Johannes siellä seisoi. Niin kuin olisi apostoli. Ei Johannes Haankomissio ja se, mutta ei siellä mitään pystynyt lukemaan siitä. Tämä täytyy muuttaa ja nopeasti. Ja nopeasti tämä koontiasetus pitää hyväksyä, koska siellä joitakin äh, ehdotuksia on. Mutta tässä PR-toiminnassa on ongelmia, että kerrotaan asioista myös sitten, kun ne ovat sujuneet hyvin. Kiitos, käytän tätä nuijaa, kun yritin pitää aikataulusta kiinni. Rova Kree. Niin, pyritän, pyrin puhumaan lyhyesti ja selkeästi, kun Lambert jo sanoi monia tärkeitä asioita, ei tarvitse toistaa. Rova Karetsu, sanoitte, että jotkut ovat valmiita maksamaan enemmän Euroopan budjettiin, mutta tiedämme kaikki hyvin, että jotkut maat sanovat aika äänekkäästi nyt, että eivät ole valmiita maksamaan enemmän ihan päinvastoin, mahdollisesti haluavat maksaa vähemmän. Ja minun kysymykseni liittyy tähän. Me tunnemme nämä jäsenvaltiot, valitettavasti Alankomaat, Tanska, Ruotsi ja myös Itävalta. Ei, niillähän on myös puheenjohtajuudet seuraavaksi. Kun olette matkustanut, vierailut näissäkin maissa, oletteko yrittänyt tehdä selväksi, että mikä lisäarvo myös näille maille tulee eurooppalaisesta kohesiopolitiikasta? Ja sen vuoksi mietintö, josta päätimme tänään, niin oli kovin tärkeä, koska siellä sanotaan jälleen kerran selkeäksi, että kyse ei ole mistään tyhjiöstä, mistä tahansa koesiopolitiikasta, vaan hyvin konkreettisesta politiikasta, jossa investoidaan. Ja kun ajatellaan EU-politiikkaa ylipäänsä, niin se saa tukea myös siitä. Eihän horisontissa tehdä pelkästään tutkimusta. Siihen liittyy myös ympäristöpolitiikka, tutkimuspolitiikka. Ne saavat kohesion rahoja. Ihan muutamia mainitakseni. Ja ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole osuuttaa valmiita kasvattamaan, niin asentavat siinä myös nämä politiikat vaaraan. Ja minua kiinnostaisi, että voitteko tästä jotain sanoa. Itse asiassa toivoisin kovasti, että koonti menettely todellakin realisoituu nopeasti. Rova Kresslellä on tänään, tai hänet on kutsuttu tapaamiseen tänään. Minulla ei ole mitään hajua, mitä, mitä siellä kuullaan, mutta ehkäpä tiedätte, että mikä neuvotteluiden tila on. Siellä ilmeisesti on edelleen rahoitusasetuksen voimaan tulossa ongelmia. Jos sekin nyt sitten tulee kohesiopolitiikan harteille, niin Meillähän on ollut neuvottelussa menestystä ja nyt on toimittu nopeasti, kun Rova Kreisle on tätä vaatinut. Jos nyt sitten loputtomasti teidän puoleltanne ei päästä tulokseen, niin haittaa tulee, mutta ehkä teillä on uusia tietoja. Very much, Miss Kiitos kovasti. Sitten Rova Tomasic, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, kun Brexit nyt toteutuu ja muutkin haasteet uhkaavat kohesiopolitiikkaa, niin silloin tämä lisäarvon käsite nostetaan esiin varsin usein. Ja siksi minusta on tärkeää edistää tätä ehdollisuutta tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Voitteko siis kertoa, miten komissio aikoo edistää tätä monista eri lähteistä tulevaa rahoitusta – ja ennen kaikkea niin, että se hyödyttää jäsenvaltioita ja alueita. Kiitos, että herra Van Miltenburg. But not as short as ECR. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti, mutta en yhtä lyhyesti kuin ECR. Olen tietenkin yhtä mieltä komission kanssa sitä, että seuraava MFF ei ole mitenkään tavanomainen. Neljä päivää sitten näin luin euroaktiivista artiklaa, jossa todettiin, että leikkaukset tulevat olemaan vaatimattomia. eu budjetti pomon eli komissaari Oettingerin mukaan meidän on siis otettava huomioon se, että leikkauksia tulee. Tietenkin kaikki tiedämme, että ne ovat, ja toivomme, että ne ovat vain pieniä. Tästä päästäänkin keskusteluun. Meidän on tehtävä enemmän vähemmälle varoilla. Uskon, että tässä on keskityttävä siihen, kuinka kohdennetaan näitä. Myös temaattinen kohdentaminen on tärkeää, kuinka haetaan synergioita. Tämä on myös hyvin keskeistä. Tästä pääsenkin useisiin kysymyksiin. Esimerkiksi kuulemme, että varmaankin tulee olemaan yksi asetus EAKR ja kohesiorahastoa varten. Mikä tilanne tässä on? Tämä liittyy myös Van Nistelroin kysymyksen koskien oikeudellisten puitteiden rakenteesta. Sitten toinen kysymys, onko niitä tulevaisuudessa on edelleen vahva linkki kohesiorahastojen ja verkkojen Euroopan jatkajan välillä, tämä verkkojen Eurooppa 2.0 Toivon, että sellainen saadaan aikaan, koska se tuo todella lisäarvoa. Sitten synergioista, kuinka teette työtä muiden pääosasten kanssa, esimerkiksi niitä saataisiin aikaa synergiaa yhdeksännen tutkimuksen kehityksen ohjelman ja ohjelman kanssa. Millä tavalla uudistatte budjettia ja tuotte lisää lisäarvoa hakemalla synergioita? Sitten näistä temaattisista tavoitteista niiden määrästä. Ymmärrän, että haluatte niitä vähentää, niitä niitä olisi vain hyvin vähän. Mikä tässä on perusteluna? Onko tarkoituksena keskittää toimia enemmän vai antaa laajemmat määritelmät näille temaattisille tavoitteille ja näin lisää joustoa? Viimeinen kysymys, mikä tilanne on? Haluaisimme lisää osvittaa kun pari viikkoa sitten Strasbourgissa sain kollegaltani Ottingerilta kollega Oettingeriltä koskien sitä, kuinka tätä pannaan ja millaisia ehdotuksia tehdään tähän oikeusvaltioehtoon. Se tulee olemaan kaiken kattava ehto, joka liittyy vahvasti MFFään. Voisitteko antaa meille lisää tietoa tästä erityisestä kysymyksestä, koska se on hyvin tärkeää tulevia keskusteluja ajatellen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Van Miltenburg. Kiitos, herra Van Miltenburg. Sitten herra Alarge. Herra la Présidente, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös komission jäsenelle, että tulitte taas tänne paikalle valiokuntaan. Minulla on muutama asia tässä sanottavana. Ensimmäinen asia on se, että kohesio on enemmän kuin politiikkaa. Se on, kohesio on periaate, se on perusta, se on koko eurooppalaisen projektin ytimessä ja minusta mitä enemmän konsolidoimme tätä kohesiota, mitä enemmän sitä enemmän takaamme myös tulevaisuuden Euroopan unionille. Mutta jos heikennämme kohesiopolitiikkaa, niin silloin otetaan riski, että koko Euroopan unioni sortuu. Ja toinen asia, Euroopan parlamentin poliittinen asema, no sehän on tiedossa. Se on hyvin yksimielinen kanta poliittisten ryhmien kesken ja se on ilmaistu jo useissa mietinnöissä, Westfalin mietinnössä, Albrightin mietinnössä, Julon mietinnössä ja niin poispäin. Eli poliittinen kanta Euroopan parlamentista on jo tiedossa kohesiopolitiikan suhteen. Kohesiopolitiikan toivotaan olevan hyvin kunnianhimoista, mutta minä kysyn, että onko tällaista yksimielisyyttä Euroopan komissiossa? Ja väittäisin, että ei tällaista yksimielisyyttä neuvostossa itse asiassa ole. Ja se on ongelma, joka meidän on jossain vaiheessa kohdattava. Ja kolmas asia. Nyt tässä kontekstissa meiltä edellytetään, että teemme enemmän vähemmällä. Ja minä väittäisin, että kun meitä pyydetään tekemään enemmän vastataksemme vaikkapa maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin, turvallisuushaasteisiin, rajojen valvontaan liittyviin haasteisiin, uusiin puolustuspolitiikan haasteisiin, niin minusta tämä, tämä ja kaikki nämä asiat eivät ole Euroopan unionin toimivallan alaisia. Ja minusta vaikuttaa aika ihmeelliseltä, että niihin nyt keskitytään ja uhrataan tätä perinteistä politiikkaa, vaikkapa yhteistä maatalouspolitiikkaa tai kohesiopolitiikkaa. Ne ovat perussopimusten edellyttämiä asioita. Niitä uhrataan nyt näiden uusien haasteiden edessä. Ja ne uudet haasteet ovat sellaisia, joita perussopimukset eivät mainitse. Ja vielä eräs asia, eli kohesio on tuonut meille jo todella paljon. Jäsenvaltioissa ei useinkaan nosteta esiin sitä, että kohesio on itse asiassa ollut edesauttamassa muun muassa Saksan yhdistymistä, ja Saksa on hyötynyt kohesiosta todella paljon ja hyötyy edelleen. Ja sitten Itä-Euroopan maat, kun rautaisirippu murtui ja nämä maat tulivat Euroopan unionin jäseniksi. Kohesio on auttanut massiivisella tavalla näitä maita. Ja tämä pätee myös Etelä-Euroopan maihin huolimatta niistä haasteista, jotka niitä edelleen kohtaavat. Portugali, Espanja, Kreikka. Siellä on nähty todellista edistystä ja kehitystä ja sanoisin, että Ranska kohtelee todella huonolla tavalla näitä syrjäisiä alueitaan ja merentakaisia alueitaan. Ranskaan ei tässä kannata luottaa ja kuvitella, että se kohtelisi alueitaan jotenkin paremmin tai että kohesio olisi siellä suurempaa. Siellä on varsin katastrofaalisia skenaarioita ja näitä nämä katastrofaaliset skenaariot koskettavat Ranskaa ja sen syrjäisiä ja meren takaisia alueita. Meillä on erilaisia toimijoita tässä asiassa, muun muassa Ranskan presidentti, joka on itse asiassa tulossa huhtikuun parlamentin täysistuntoon Strasbourgissa, ja hän varmasti kertoo tästä lisää, mutta meidän pitäisi pystyä vakuuttamaan hänet meidän kaikkien täytyy olla aktiivisia toimijoita kaikilla niillä tasoilla, joissa toimimme, ja välttääksemme sen, että tässä pahin kauhukuva ei nyt toteudu. Näin voi siitä huolimatta käydä, mutta toivon, että kaikki teemme parhaamme, jotta pääsemme tässä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Kiitos. Very much, Mr. Rope. Kiitos sitten herra Rope, ryhmän puheenvuoro. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komission jäsentä läsnäolosta. On mukavaa, että tulitte tänne puhumaan ja selvittämään tiettyjä asioita. Aivan ensiksi haluaisin kysyä teiltä näistä uusista vertailuarvoista, indikaattoreista, joiden avulla voitaisiin vertailla jäsenvaltioita vuoden 2020 jälkeen Perustuuko vertailu ainoastaan BKT vai aiotteko ottaa mukaan muita vertailuarvoja? Tilanne ei ole tällä hetkellä vielä selkeä. Totesitte myös, että jäsenvaltiot ovat tehneet erilaisia maksu, maksuosuuksia budjettiin. On, olen eri mieltä. Kaikki jäsenvaltiot maksavat yhdenvertaisen yhden prosentin bktl osuuden EU-budjettiin. No tietenkin nämä bruttokansantulot mm, vaihtelevat, mutta se mikä on yhdessä maassa äh, saattaa, miljoona saattaa vaikuttaa suurelta, kun toisessa yksi miljardi ei ole paljon mitään. Uskon, että nettimaksajat, äh, niiden olisi saatava enemmän oikeuksia pyytää muilta jäsenvaltioilta lisää lähentymistä, lisää kohesiota. Kohesion ei pitäisi tapahtua yksittäisten jäsenvaltioiden välillä, vaan jäsenvaltioiden sisällä myöskin, koska mehän tiedämme, että mm, on olemassa merkittäviä eroja myös jäsenvaltioiden sisällä. Uskon, että maksajilla pitäisi olla oikeus vaatia muilta enemmän. Haluaisin myös kysyä teiltä seuraavaa. Paikallisviranomaiset ovat merkittävimpiä toimijoita kohesiopolitiikan alalla. Vahvat paikallis- ja alueviranomaiset voivat saada paljon aikaan. Tilanne tänä päivänä on kuitenkin sellainen, että jotta paikallisviranomaiset voisivat olla vahvoja, tarvitsemme vahvan sääntelypuitteiston. Kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa ei ole sellaista kansallista lainsäädäntöä, joka olisi paikallisviranomaisystävällistä. Paikallisviranomaisten etuja on suojeltu Euroopan neuvoston paikallisviranomaisten peruskirjassa, mutta EU ei ole tätä ratifioinut. Uskon, että mikäli Euroopan unioni ratifioisi tämän peruskirjan, meillä olisi mahdollisuus saada samat vaatimukset kaikille paikallisviranomaisille ja voisimme parantaa eh, paikallisviranomaisten eh, tilannetta kaikkialla Euroopassa. Voisimme eh, toimia tässä Euroopan tasolla ja en ehkäistä paikallisviranomaisten toimien politisoituminen. Kolmas äh, kommenttini liittyy Euroopan unionin välisiin äh, siis, äh, välisiin eroihin. Ne ovat merkittäviä esimerkiksi maatalouden alalla ottaen huomioon 2004 jälkeen liittyvät maat, nämä uudet jäsenvaltiot saavat pienempiä tukea. Toinen ongelma koskee sitä, että tietyt tuotteet joita viedään uusien, uudempiin jäsenvaltioihin, ovat laatuisia, kuten tietyt elintervikkeet tai kemikaalit. Kyllä me tarvitsisimme yhdenmukaiset olosuhteet kaikilla. Sitten tämä. Komissaari, Kiitoksia hyvin luultavasti. Tämä on teidän viimeinen läsnäolonne täällä ennen kuin esitellään monivuotiset rahoituskehykset ja alakohtaiset asetukset. Kiitämme näistä ponnisteluista. Olemme kuitenkin huolissamme se, että kuinka monimutkaiselta tulevaisuus näyttää. On luultavasti leikkauksia on tulee, niistä Ettinger ilmoitti tammikuussa 14. Tam- helmikuuta komissio hahmotteli kolme skenaariota politiikan varten. Yksi olisi se, että säilytettäisiin nykyinen rahoituksen on 330 miljardia myös seuraavassa MFS. Toisena se, että poistettaisiin kehittymiltä alueilta rahoitus 96 miljardia selitettäisiin, tai sitten tukea annettaisiin vain niin sanotusti vähemmän kehittyneille alueille ja saataisiin 124 miljardin vähennykset. Tätä ei ole yksityiskohtaisesti esitelty, mutta on todettu, että kohesiopolitiikka politiikkaa tarvitaan jatkossakin koko EU-ssa. Käsittääkseni keskustelu on vielä epäselvä koskien tätä makroehdollisuutta ja rakenneuudistuksia. Kesäkuussa 2017 tämä parlamentti vastusti taloudellista makroehdollisuutta. Tästä annettiin mietintö 2020 jälkeistä kohdistopolitiikkaa varten. Vielä emme ole keskustelleet näistä varaumista. Monet kollegamme ovat tässä aika skeptisiä voitaisiin, voisitteko antaa täsmällisempiä tietoja äh, koskien budjettia ja rakenneuudistuksia, taloushallinnon linkittämistä tähän 2020 jälkeen. Köyhyyden torjunta on yksi asia. Onko teidän mielestä keskeistä auttaa jäsenvaltioita, erityisesti Kreikkaa ja Italiaa, niin että saataisiin aikaan vähimmäistulo? ja varmistaa sen täytäntöönpano myös muissa isävaltioissa, joissa se on olemassa, niin teketettäisiin myös eurooppalaista sosiaalirahastoa seuraavalla kaudella. Ja vielä yksi kysymys. Meitä kiinnostaa erityisesti komission pilottihanke, joka koskee teollisuuden siirtymää. Siinä on mukana kymmenen aluetta. Regiopääosaston tiedonannon mukaan annettaisiin räätälöityä tukia, tukea näille alueille ja maille, jotta valmistauduttaisiin tulevaisuuteen, vähähiiliseen talouteen ja niin edelleen. Kuinka tämä hanke on mennyt eteenpäin? Olisiko mahdollista laajentaa osallistumista muillekin alueille ja myös teollisuuskaupungeille, joissa on paljon saastumista, millaisia ja samankaltaisia toimia voitaisiin odottaa huomioiden erityisesti vanhentuneiden teollisuusalueiden tilanne, jotka aiheuttavat paljon ympäristövaikutuksia. Kiitos. Puheenvuoropyyntöjä on kahdeksan. Haluatteko nyt vastata vai hyvin lyhyet minuutin puheenvuorot annan, joten loput ajasta saatte vastata kaikkiin kysymyksiin. Herra Von aloittaa. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos komission jäsen, että tulitte puhumaan meille taas. Herra Lambert mainitsi tämän tietojenkeruun matkaan viime viikolta Pohjois-Irlantiin. Olen valiokunnan mietinnön esittelijänä siitä, että mitkä vaikutukset rahoituksesta ovat olleet Pohjois-Irlannissa ja tämä tiedonkeruun matka oli erityisen hyödyllinen. Rajatulittavia hankkeita nähtiin useita, jotka saavat Interreg-rahoitusta. Tottiraja voidaan pitää avoimena pohjois etelän välillä. Nähtiin myös useita hankkeita, jotka saavat piisohjelmasta rahoitusta. Niillä pyrkitään äh, kaksi yhteisöä tuomaan yhteen, erityisesti nuoret ihmiset, kun vuosikymmeniä oli konflikti. Olen varma, että valiokunnalla on se tunne, että Interreg ja PRIS-ohjelmien pitäisi jatkua. 2020 jälkeen kysymykseni teille, että äh, onko teillä optimistinen tunne, että voidaan niin tehdä, että jatketaan pis rahoitusta jotenkin, mutta myöskin Interregia. ja nämä kaksi ohjelmaa ovat olennaisia rauhan ja äh, kukoistuksen kannalta Pohjois-Irlannissa. Kiitos sitten, Rova Bresso, minuutti. Grazie, presidente. Eh, grazie. Kiitoksia puheenjohtajan, kiitoksia komission jäsenelle läsnäolosta. Kuten puheenjohtaja tässä muistutti, tänään hyväksyimme mietinnön hyvin laajalla enemmistöllä. Jo sen tavoitteena on antaa parlamentin vahva tuki kaikille alueille kohesiopolitiikan alalla – jos haluamme pitää kaikki alueet sisällä, korkeintaan voitaisiin luopua 5, 6 tai 7 prosentista, jos mahdollista. Tähän voitaisiin ottaa 5-6 prosentin yhteisrahoitus lisätueksi. Sitten kaksi asiaa, joista haluaisin muistuttaa. Yksinkertaistaminen ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää uudessa asetuksessa varmistetaan kunnon yksinkertaistaminen, että annettaisiin selkeä merkki siitä, että voisimme mennä toimia nopeammin. Toisekseen olemme hyvin selkeästi mietinnössä todenneet, että Euroopan sosiaalirahaston pitää säilyä osana kohesiopolitiikkaa ja rakennerahastoja. Jos se irroitetaan, se tarkoittaisi, että ei voitaisi enää tehdä työtä kaikkien politiikan alojen kanssa, jotka liittyvät työllisyyteen, jotka ovat aivan keskeisiä politiikan kannalta. Mr. Bogovic, one. Kiitos. Sitten herra Bogovic, minuutti. Kohezijska politika je najprej solidarnost, se pravi, da si v Evropi pomagamo in hkrati tudi princip subsidiarnosti, da se spoštujemo. Bomo pri kreiranju teh politik imeli nacionalni. Niin. On tärkeää, että kohesio politiikassa unohdetaan kansalliset intressit. jos kohesiopolitiikasta rahoitetaan EU-vastaista politiikkaa, niin voi tulla suuria ongelmia. Eikä EU voi olla näin menestyksekäs. Meillä on monia haasteita esimerkiksi kaupunkiagenda. Ja monia vaikeuksia vielä on. Viestinnässä erityisesti. Hankkeet täytyy toteuttaa ja sen jälkeen niistä voidaan viestiä. Sen vuoksi toimeenpanoa täytyy nopeuttaa. Minäkin yritän viestiä aktiivisesti ja erityisesti 3-5. huhtikuuta, kun regivaliokunta tekee, valtuuskunta tekee matkan Sloveniaan. Koisipolitiikka täytyy toimeenpanna mahdollisimman hyvin. Suuria muutoksia ei tarvita. Muuten on vaan tällaista oppimissyksyä kolme neljä vuotta. Yours one minute, please. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. tuossa muista jälkeenjääneiden alueiden mietin, mietinnössä mainitaan, että komission kertomus antaa hyvää pohtimisen aihetta liittyen siihen, miten joustamattomia työmarkkinat ovat, kun työehtosopimusneuvottelut ovat se sääntö, jota yleensä noudatetaan. Onko komission jäsen tästä samaa mieltä, eli pitäisikö työehtosopimusneuvottelut hylätä kokonaan ja mennä kohti joustavampia työmarkkinoita. Jos komissio tässä nyt ottaa työehtosopimusneuvottelut tähtäimeensä, niin haluaako se eroon työehtosopimuksista kokonaan? Lähteekö se haastamaan samalla tavalla tätä vanhaa järjestelmää kuin työnantajat ovat monessa paikassa tehneet? Thank you very much, Mr. Polchak. Kiitos sitten, herra Polchak. Děkuji za udělení paní předsedkyně. Já bych chtěl ocenit dnešní vystoupení. Paní... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäsenen läsnäolosta täällä. Mitä tulee näihin uusiin haasteisiin Euroopan unionissa, tässä haluaisin viitata siihen, mitä edustaja Omar J. sanoi. Bogodice ja Nistelö puhuivat tärkeistä asioista. Minun mielestäni Euroopan unionissa meillä on tämä ongelma. Ihmisillä on tietty epämääräinen käsitys Euroopan unionin toiminnasta, mutta ei kovinkaan täsmällistä kuvaa siitä, kuinka paljon tukea tulee. Puhuitte täällä moottoriteistä tai voitaisiin mainita koulurakennukset, joiden rakentamiseen on osallistuttu Euroopan unionin varoin. Meidän olisi parannettava näkyvyyttämme pieni kyltti seinässä ei riitä. Minun mielestäni meidän keskeinen tehtävämme tällä hetkellä koskee sitä, että varmistetaan tiedon kulkua kansalaisille päin. Kun arvioidaan kansallisella tasolla hankkeita, voidaan todeta, että kansallisvaltiot eivät niinkään huolehdi tästä näkyvyydestä. Ehkä sen pitäisi olla osa näitä hankkeita. Euroopan unionin toimielintä pitäisi tietyllä tavalla painostaa tämän näkyvyyden varmistamiseksi. Kyllä, se pitäisi näkyä myös oikeudellisissa teksteissä. Nämä ovat näkökohtia, joita haluaisin korostaa, koska nämä ovat äärettömän tärkeitä, kun ajatellaan tällaista Euroopan mielestä asennetta. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. No- Kiitos sitten. Herra Novakov, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle, että olette täällä. On aina ilo, kun tulette valiokuntaan. Mainitsitte useasti, että budjettivaliokunnassa on hyvä, että siellä otetaan askel eteenpäin ennen kuin tulee MMF, MMF-ehdotus, että työt alkavat, että he ovat valmistautuneita, kun ehdotus tulee. Ehdotus tulee, voin vakuuttaa, että 29. toukokuuta olemme enemmän kuin valmiita haasteen kohtaamiseen. Mainitsitte myös useasti, että tempo on tärkeä, kun aikataulu on tiukka mistä muistan yhden videon, jonka nimi oli Need for Speed, kun olin lapsi, ja sitten äh, tämän pelin tarkoituksena oli valita paras tie, että olisi ensimmäisen maalissa. Olen varma, että tuellanne valiokunta valitsee parhaan tien ja voitamme kilpailun sokerilla pohjalla. Viime kuukausina olen ollut monissa maissa ja samaa viestiä tulee koko ajan miksi leikkaatte kohesion rahoja vuoden 2020 jälkeen? Enkä voi lakata ihmettelemästä, että kuka tällaista ihmisille kertoo. Eli tavoitteiden tavoite nyt tuleville kuukausille sen lisäksi, että saadaan mahdollisimman hyvä monivuotinen rahoituskehys, kohesioystävällinen lähestymistapa, niin mielestäni pitäisi kertoa viestiä, että EU tukee vielä näitä alueita, emmekä ole hylkäämässä kohesiopolitiikkaa. Eli jos ihmiset tuntevat kohesiopolitiikan tuen, niin he sitten uskovat myös unioniin. Kiitos. Sitten Very much. Kiitos. Niin, rauha, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, vauraus, solidaarisuus. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joita sosiaalinen kohesiopolitiikka voi tuoda. Ja Liverpoolin alue ja Pohjois-Irlanti varsinkin tietävät tämän. Liverpoolin ihmiset tietävät, että Euroopan unioni huolehtii heistä siinä, kun oma, oma hallinto sitä ei tee ja Liverpool, Liverpoolissa äänestettiin EUn jäämisen puolesta. Jotkut kaupungit, jotka oli unohdettu ja jätetty oman onnensa nojaan, niin ne eivät olisi muuttuneet sellaisiksi menestystarinoiksi kuin ovat ilman EUn aluekehityspolitiikkaa, eli kiitokset siitä halusin kysyä tästä tiekartasta, koska olin osaltani vastuussa mietinnöstä liittyen sosiaaliseen kohesioon ja syrjäytyneisiin yhteisöihin. Ja tuossa mietinnössä halusin, että me mainitsemme erikseen romanien tilanteen. He ovat Euroopan syrjityimpiä ihmisiä. Viime perjantaina olin Barcelonassa romaninaisten konferenssissa ja se oli todella hieno tapahtuma. Mutta edelleenkään romaninaisilla ei ole pääsyä koulutuksen piiriin. Heitä edelleen syrjitään muun muassa terveydenhuollossa. Eli meidän täytyy varmistaa, että otamme tämän yhteisön toimintamme keskiöön näitä syrjintätilanteita ja tapahtumia on paljon syrjintää ja rasismia esiintyy valtavasti ja romaninaisille varsinkin elämä on edelleenkin aika vaikeaa. Eli meidän täytyy varmistaa, että he pääsevät hyötymään EU-resursseista tulevaisuudessa. And the last speaker. Kiitos. Viimeisenä herra Buda, olkaa hyvä. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența noastră aici. Aș dori să vă... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän komission jäsentä läsnäolosta. Haluaisin esittää yhden kysymyksen. Näettekö, että tulevaisuudessa saataisiin lisää synergiaa rahastojen ja yhteisen maatalouspolitiikan rahastojen välillä? Minun käsittääkseni tätä puolta ja synergiaa ei ole riittävästi hyödynnetty. Sen avulla voitaisiin parantaa maaseudun elintasoa. Sitten toiseksi olin hyvin yllättynyt pettynyt ja vähän harmistunutkin tästä keskustelusta koskien näitä normaalimaita, joilla on, jotka ovat siis näitä me, nettomaksajia ja sitten näitä muita, jotka saavat varoja. Romania vastustaa tämän tyyppistä tilannetta kohesiopolitiikassa. Romaniassa on henkilöitä, jotka elävät maaseutualueilla – koulutus maksaa siellä paljon. Itävalta kuitenkin vastustaa tällaisia muutoksia. Romaniassa meidän on tehtävä työtä infrastruktuuripuolella. Kukas niitä sitten rakentaa? No itävaltalaiset yritykset erityisesti. Paljon sairaaloita on rakennettu itävaltalaisyritysten voimin ja muitakin maita on ollut mukana. Toisin sanoen tarkoittaa sanoa, että kaikki hyötyvät kohesiopolitiikasta, ei ainoastaan heikommassa asemassa olevat valtiot. Haluaisin, että korostaisitte vahvasti tätä puolta ja myös näkyvyyttä kohesiopolitiikan alalla. Nämä ovat tärkeitä kaikille kansalaisille, riippumatta siitä, missä he asuvat. Kiitoksia. Kiitos komission tein parhaani. Nyt meillä on runsaasti aikaa, 25 minuuttia, kuulla teitä vastauksia. Kiitos, pahoittelen, jos en voi laajasti vastata kuhunkin kysymykseen, niin pahoittelen. Ensinnäkin kiitos kysymyksistä. Haluaisin onnitella tämänpäiväisestä äänestyksestä, mikä on mielestäni tärkeää. Aloittain sitten suoraan kysymyksistä, herra Van Nistelrooy. Tietysti otitte esille kohesipolitiikan merkityksen uusille jäsenvaltioille ja lisäarvon kaikille jäsenvaltioille. Eli nyt 30 vuoden ajan mielestäni olemme todellakin yrittäneet täyttää sopimukset, joita perussopimuksessa on, koska kohesiopolitiikka on suunniteltu perussopimuksessa siihen, että voidaan alueiden väliset erot pienentää, ei alueiden, jäsenvaltioiden sisällä, vaan myös alueiden välillä. Sitten ulkoisvaikutukset, voin olla vain samaa mieltä. Yhteinen yhteys on sitten tässä teidän ja herra Pudan välillä ja muidenkin välillä siinä, että mielestäni on hyvin tärkeää sanoa, että Mielestäni kaikki maat ovat nettosaajia, jos otetaan huomioon kaikki luvut. Myöskin kahdenvälisissä kehdosteluissa täytyy tämä ottaa esille. Kuten sanoin, niin ensimmäinen painopiste oli auttaa vähemmän kehittyneitä alueita, mutta olen keskittänyt matkani nyttemmin kehittyneempiin maihin. Olin Roomassa – oli oikein hyvä keskustelu hallituksen kanssa, mutta katsotaan nyt, mitä uusi hallitus on asiasta mieltä. Oli myös Pariisissa, menen Berliiniin. Eli olen kovin kiitollinen Konst- Rova Kreelille että nyt SPD ja CDU ovat ottaneet huomioon kohesipolitiikan merkityksen ja kovin vahva viesti oli yhteinen lausunto Saksalta ja Ranskalta tähän suuntaan. Tietysti on maita, niin yhteinen julistus oli hyvin tärkeä Saksalta ja Ranskalta. Solidaarisuus on kovin tärkeää. Kyse on ainutlaatuisen hankkeen ylläpitämisestä. Alueellisesta yhteistyöstä se on tärkeä asia minulle tietysti. Olen kiitollinen siitä, että tämän kokouksen jälkeen järjestetään heti interkonferenssi. Siellä puhun enemmän saaduista eduista, mutta kun otitte esimerkin näkyvyydestä Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa. Harmi, että ihmiset eivät ymmärrä, että kyseessä ei ollut Lontoa, Belfast, Dublin, jotka olisivat hankkeen toteuttaneet vuosikymmenten sotatilan jälkeen. Brysseli oli juuri se, joka rauhanohjelman teki, ei pelkästään täällä. Kovin surullista, että ihmiset tiedä, että me kaikki yhdessä saimme ohjelmat toimimaan ja saimme ihmiset yhteen ja pystyimme ylittämään nämä haavat, jotka Euroopan kartalla vielä ovat. Rajat, rajat ylittävät ohjelmat ovat hyvin tärkeitä minulle. Tiedätte hyvin, että minulla on ollut Lupitzessa Frankfurt an monet ihmiset menettivät henkensä ennen 89. Nyt siellä voidaan mennä kymmenessä minuutissa maasta toiseen. Ja nuori sukupolvi ei edes usko, että rautaisirippu oli, niin kuin oli Ala-Itävallan Bratislavan välillä esimerkiksi. Eh, eh, eh, se on hyvin tärkeää. Sitten uuden asetuksen ajoitus. Tietysti tiedätte, että yksikköni tällä hetkellä työstävät täydellä vauhdilla lainsäädäntötekstiä. Meillä on ollut jo sisäisiä keskusteluja, ne ovat käynnissä, jossa tutkitaan mahdollisia vaihtoehtoja ja painopisteitä. Haluaisin nyt kertoa, että mitään päätöstä ei ole vielä tehty. Ja tietysti kun päätös tehdään hyväksymispäivämäärästä, ja sisällöstä, niin sitten heti kerrotaan molemmille lainsäätäjille ja tietysti teille. viestintätoimista. Aina sanon, että yhteinen hallinnointi tarkoittaa myös yhteistä vastuuta, joten todellakin, kuten sanoin lausunnossani, jäsenvaltiot olisivat voineet tehdä enemmän puhuakseen EU-rahojen vaikutuksesta. Tietysti viestinnän toimintasuunnitelma meillä on. Sitä toteutamme tiivissä yhteistyössä tiedotuksen pääosaston kanssa, paikallisten verkostojen kanssa, komission edustajien kanssa, Europe Directin kanssa ja muitakin verkostoja on tiivissä yhteistyössä. Mutta mielestäni paikallis- ja äh, jäsenvaltioiden viranomaiset eivät ole aina niin innokkaita meitä auttamaan, kun halutaan Euroopan tuottamasta lisäarvosta viestiä. Sitten digitaalinen kampanja 20 jäsenvaltiossa käynnissä 2018 vuonna. Koko vuoden ajan meillä on alueella myös kampanjointia Eli strategisella lähestymistavalla voidaan saada aikaan vastinetta rahalle. Ja sitä on yritetty tehdä, mutta kuten sanoin, niin yksikkömme tai eh, selvityksemme osoittavat, että voidaan tehdä vieläkin enemmän. Erityisesti jäsenvaltiot, ei nyt ole syyttämässä jäsenvaltiota täällä, mutta todellakin Euroopan puolelta ei voida tehdä kaikkea Brysselistä käsin. Emme tunne kaikkien alueiden hankkeita. asetuksesta rahoitusasetus. Suoraan sanon, olen vähän pettynyt, koska olisin toivonut, että se olisi tullut voimaan paljon aiemmin, koska sillä pyrittiin auttamaan edunsaajia ja helpottaa heidän elämäänsä ja yksinkertaistaa sitä toimikauteni alusta alkaen, alussa perustettiin yksinkertaistamisen korkean tason työryhmä asiantuntijoita, ottivat esiin hyvin tärkeitä asioita, yksinkertaistetut kustannusmahdollisuudet, jotka olisivat voineet helpottaa edunsaajien elämää. Jo, jo vuosi sitten olisi voinut tehdä. Koontiehdotus on tietysti parlamentissa ja Ymmärrän, että siinä tarvitaan lainsäädäntövalvontaa ja tavoitteena on toukokuun loppuun mennessä. Toivon, että se voisi tulla sitten voimaan ensimmäinen tammikuuta. Se ottaa myös yhteisvaikutuksissa, kun niistä niin paljon puhutaan. Se auttaa myös siinä, että jäsenvaltiot voivat käsitellä paljon helpommin esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamista. Eli pahoittelen, mutta toivon, että se olisi tulossa voimaan toukokuussa. Sitten jäsenvaltiot, jotka ovat halukkaita maksamaan osuutensa, toivon, että kun vahvoista maista tulee viestejä, niin monet ottavat esimerkkiä, mutta komissio Oettingerin kanssa oli viime viikolla alueiden komiteassa ja Hän kehotti sen jäseniä ottamaan yhteyttä hallitukseen ja minä voin tehdä saman. Tietysti kehun niitä maita, jotka ovat jo sanoneet, että ovat valmiita suurempaan osuuteen jotkut ehtojen kanssa, jotkut ilman niitä, mutta kaiken kaikkiaan tärkeää on se, että enemmistö jäsenmaista on valmis antamaan enemmän ja toivottavasti viimeiset sitten ymmärtävät, kuten herra Puha selitti, että tilanteesta voittavat kaikki. Tämä integroitu lähestymistapa kohesiopolitiikkaan, sitten rahoitukset monesta lähteestä ovat tärkeitä, multifinance, temaattinen keskittäminen. Herra Van Bulten kysyi siitä. 2014-2020 kaudella se tuli. Lainsäädäntökehys johti siihen, että rahoitusta keskistetään avainalueille, joista olemme sitä mieltä, että ne olivat avainasemassa 2020 tavoitteiden yhteydessä siitä on saatu aikaan myös, että keskitytään tuloksiin ja että on selkeä äh, interventiologiikka. Mielestäni tietysti periaatteesta pitää täytyy kiinni, mutta tehdä paljon se selvemmäksi ja toteuttaminen yksinkertaisemmaksi. Ehkä keskustellaan siitä, että valikoimaa rajoitetaan tai että rajoitutaan tietyille avainasemassa oleville painopisteille. Siinä voisi olla vaihtoehtoja, joita tutkimme. Mutta kuten sanoin, niin päätöstä ei ole vielä tehty tähän mennessä. Konstantselle vastasinkin jo koontiasetuksesta. Herra Tomacic, yhteisvaikutukset, synergiat ovat olennaisia mielestäni. nyt, kun täytyy saada kentällä mahdollisimman suuri vaikutus aikaan käyttää kaikkia käytössä olevia välineitä. Eli se on mielestäni hyvin tärkeää, mitä sanoitte. Miltenburg sitten esitti monia kysymyksiä. Temaattisesta keskittämisestä vastasin. No, tuoretta rahaa kysyitte. On ilmeistä, että sitä tarvitaan. mutta täytyy myös vähän puhdistamista tehdä ja saada budjettiin johdonmukaisuutta. Pitäisi pyrkiä budjettiin, jossa politiikat ja välineet vahvistavat toisiaan, jossa on yksinkertaistamista ja päällekkäisyyksiä vältetään. Ja tiedätte oikein hyvin, että pitää olla rehellisiä siinä, että se, sitä ei ole saavutettu vielä. On eri sääntöjä samalle kululle esimerkiksi, jos täytyy suoltaa horisontti 2020, niin siinä ei ole monia ehtoja täytettävänä, mutta jos samassa ohjelmassa sitten hakee kohesiorahaa, niin on niin monia ehtoja täytettävänä, laajakaista kulttuuri esimerkiksi, jos maatalouspolitiikan yhteydessä. Se on yksinkertaista. Kohesiopolitiikassa laajakasta hankkeet ovat hyvin monimutkaisia. Liikaa välineitä selkeästi ja on kovin tärkeää pyrkiä integroituihin vastauksiin alueille, kaupungeille, jäsenvaltioille. Yksinkertaistamisessa puolusta radikaalia yksinkertaistamista kohdallisuuspolitiikassa, koska kaikkialla missä olen ollut, rikkaissa maissa, köyhissä maissa, niin näen monimutkaisuuden, mikä on esmaista joskus edunsaajille, ja olen kovin surullinen, kun näen erityisesti, että nuoret ihmiset luopuvat varojemme käytöstä, kun säännöt ovat eri rahastoille erilaiset ja monimutkaiset. Katsotaan nyt, miten pitkälle päästään yhdessä sääntöryhmässä. Samat säännöt, mutta kuten sanoin, kun fokusoidutaan, niin voidaan saada vaikutusta aikaan enemmän. Kysyt oikeusvaltiosta. Aihe on käsittelyssä, tiedätte oikein hyvin. Keskustelemme, että mikälainen mekanismi on. Meille on selvää, että emme olleet, ole olleet valmistautuneita. Etukäteisehdot ovat, ovat olleet vain taloudessa, ympäristössä ja siis missä politiikkaa tehdään, mutta nyt olemme todenneet, että täytyy muistuttaa jollekin jäsenvaltiolle, että kun tulevat perheeseen, niin siitä ei ole pelkästään etuja saatavana, vaan on myös vastuita ja velvollisuuksia. En tiedä vielä, että miten ehdot, minkälaiset ehdot ovat, mutta kollegiossa keskustellaan vielä asiasta. Se mitä sanon on, että minun mielestäni eh, sen ei pitäisi vaikuttaa pelkästään kohesiopolitiikkaan. Sen pitäisi olla laaja-alaista horisontaalista. Että jos jotain otetaan käyttöön, niin kaikki, sen pitäisi koskea kaikkia rahastoja. En tiedä, että jos horisontti 22 näitä ehtoja ei olisi, tai verkkojen Euroopan välineessä, että se olisi vain kohesiopolitiikassa, ei maataloudessa, niin mielestäni se ei ole reilua. Mm, mielestäni alkuun minulla oli vaikutelma, koska olin dv valiokunnan jäsen, kun olin kahdeksan vuotta parlamentin, Euroopan parlamentin jäsen. Ja aina käytiin keskustelua rangaistuksista, jos hallitus ei käyttäydy hyvin. Ja nyt äh, DV-valiokunnassa, kehitysyhteistyövaliokunnassa oli yhteinen lähestymistapa, että ihmisiä ei pitäisi rangaista hallituksen toiminnasta. Mutta nyt tietysti minusta ei riipu päättää, mutta tähän aiheeseen varmaan voidaan palata sitten, kun keskustelu komissiossa on käyty. myöskin neuvosto ottaa tämän seuraavaan kokoukseensa. On muitakin, joitakin muitakin ehtoja. Rova Merkel esimerkiksi sanoi nyt mm, maahanmuutosta, mutta ei rangaistuksena, vaan kannusteena jakaa enemmän alueille, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan maahanmuuttajia. Herra Macron, myös Ranskan presidentti, puhuu ehdoista sosiaaliselle polkumyynnille. Eli kaikki nämä asiat, jotka ovat käsittelyssä, koska nyt tässä vaiheessa ollaan. Mikä saa jäsenvaltioiden hyväksynnän ja myös komission. herra Miltenburgille varmaankin olen vastannut. Sitten viimeisin tiedonanto. Kysyitte, että tukevatko kollegani kohesiopolitiikkaa. Tiedätte, että eri näkemyksiä on. Ja sitten kun kollegio esittää tiedonannon, niin kaikki sitä tuemme. Mutta viimeisessä tiedonannossa Kohesiopolitiikka esitetään tärkeimpänä investointipolitiikkana, jolla vähennetään jäsenvaltioiden alueellisia, pienennetään jäsenvaltioiden alueiden välisiä eroja, tarjotaan tällaisia mahdollisuuksia kautta Euroopan. Joten on selvää, että komissio, tunnust, komissio tunnustaa kohesiopolitiikan merkityksen tärkeimpänä äh, innovaatioiden kasvun ja työpaikkojen äh, luojana alueella. Ja se on hyvin tärkeää mielestäni tietysti paperi, ja siitä keskus, olemme keskustelleet tästä vuosien ajan, että koesiopolitiikkaa täytyy uudistaa. Lisäarvon tehokkuuden, vaikuttavuuden, yksinkertaistamisen, joustavuuden osalta ja niin, että keskityttäisiin enemmän tuloksiin. Yhdessä mielestäni regivaliokunnan kanssa olemme tehneet paljon tässä mielessä ja saaneet aikaan asioita. Mutta jos odotamme, että EU-budjetilla puututaan kaikkiin kilpailukyky, innovointi, kestävyyden kehityksen, sosiaalisen osallistamisen, työttömyyden, turvallisuuden, puolustuksen haasteisiin, niin tarvitsemme lisää kohesiota eikä vähemmän. Eli mielestäni olisi hyvä aloittaa tarpeista, joita meillä on, ja sitten miettiä tätä tavoitetasoa. 1,1 sanoi Oettinger, parlamentti sanoi noin 1,3. 27 maksuosuutta. Mikä se sitten onkin, niin sitten on välineet ylläpitää se, mitä on, ja mitä kohesiopolitiikalla on saatu aikaan, ja ottaa mukaan myös uusia painopisteitä. Herra O'Marsie, kuten sanoin, olen samaa mieltä täysin kanssanne. Enemmän kuin koskaan tätä politiikkaa tarvitaan, erityisesti nyt, kun äh, kehitystä on vaikea ennakoida. Eli olen todellakin sitä mieltä, että parlamentin yhtenäisyys on auttanut minua kovasti ja erityisesti rikivaliokunnassa täällä. Olen kovin kiitollinen siitä. Skenaarioista sitten niin ne ovat shokeeraavia. Toivon, että se oli herätys joillekin jäsenvaltioille, että nähdään, mitä se tarkoittaa. Syrjimmäisimmät alueet ovat edelleen ytimessä ainakin meille. Tiedätte, että puheenjohtaja Juncker – pitää asiaa myös hyvin tärkeänä. Puheenjohtaja oli Macron ja minä olimme Ranskan Guianassa ja olemme nähneet välittömästi, tai suoraan oli myös lupessa reunionissa köyhyys näkyi ja tarpeet. Ja syrjäisimmät alueet ovat todellakin hyötyneet EU-rahasta ja toivon, että viimeisimmän tiedonannon myötä olemme useita ongelmia ratkaisseet, joita syrjimmillä alueilla on sokeribanaani ja muut asiat, jotka estäisivät kehitystä. Joten meidän puoleltamme olemme olleet aina puolustamassa syrjäisimpiä alueita. Herra Koppe otti esille ajatuksen indikaattoreista. BKT henkeä kohti. On tärkeää arvioida uudestaan, että miten eri rahoitusta järjestetään ja parantaa yhteisvaikutuksia. Mutta samaan aikaan täytyy olla tehokkaampia. Olen samaa mieltä kanssanne, että kuten sanoin, kun on nettosaajia loppujen lopuksi, niin tämä ovat kaikki takia BKT-henkeä kohti ei ole aina tarkka indikaattori. Keskustelua Keskustelu varmaan alkoi niin ja tähän asti se on ollut ainoa indikaattori, jos, joka oli saanut yksimielisen hyväksynnän, mutta mielestäni on tärkeää miettiä myös muita asioita. Here in Brussels, region which is considered niin Brys- nyt olemme täällä Brysselissä ja sitä pidetään rikkaana alueena, mutta on täälläkin köyhyyttä ja työttömyyttä. Kaikki asiat pitää siis huomioida. Vielä sitten tulevan rahoituksen allokointi. Teemme OECD kanssa töitä, jotta voisimme paremmin hyödyntää muun mm. muassa alueellisia eroja, köyhyysindikaattoreita, sosiaalisia indikaattoreita – vielä sen lisäksi, että tarkastelemme alueellista PKT per henki. Toivottavasti yhdessä onnistumme tässä sitten paikallisviranomaiset ja niiden rooli. Meillä on kumppanuusperiaate, jolla otetaan mukaan kansalaisyhteiskuntaa ja paikallisia ja alueellisia toimijoita. No, ehkä kaikki jäsenvaltiot eivät toimi näin, mutta me kyllä haluamme nämä toimijat myös mukaan EUn päätöksentekoprosessiin ja kansalliseen päätöksentekoprosessiin, jotta varmistetaan, että tuo kumppanuusperiaate toteutuu täysimääräisesti. Meillä on tämä älykkään erikoistumisen strategia ja monia muita strategioita, joilla varmistetaan, että alueiden paikallinen osaaminen saadaan käyttöön alueen hyväksi yrityksistä, yliopistoista, kansalaisjärjestöistä. Tietenkään kaikki alueet eivät voi olla uusi piilaakso, mutta vaikkapa Puolassa meillä on hyvää ilmailualan osaamista, jonka päälle voi rakentaa. Tiedän kuitenkin, että joissakin maissa, kuten vaikkapa pohjoisessa tämä kumppanuusmalli on jo ihan, ihan perinteinen lähestymistapa, mutta muissa maissa ehkä se vaatii vielä asennemuutosta, jotta se saadaan käyttöön. Eli kun kaupunginjohtaja valitaan, niin hän kuvittelee osaavansa kaiken eikä sitten muita siihen kaipaakaan. Edustaja Damatolle vastaisin, että kommenttine olivat tärkeitä liittyen näihin skenaarioihin. Taisinkin jo käsitellä tuon asian aiemmassa vastauksessani. Tästä suorituskykyreservistä en puhunut vielä. Suoritusvarauksesta en puhunut. Siitä. Sen taisi joku toinenkin edustaja ottaa täällä esiin. Se ei ole pakollinen asia, vaan se on edelleen vapaaehtoinen jäsenvaltioille. Ja sitten nämä siirtymävaiheessa olevat alueet. Tällainen tosiaan tämä ajatus lanseerattiin vain viikko sitten. Eli kerätään yhteen ajatuksia, jotka voisivat olla hyödyksi kaikille alueille, eli keräämme esimerkkejä, pilottihankkeita tällaisilta siirtymävaiheessa olevilta alueilta ja sitten mietitään, miten niiden käytäntöjä saataisiin laajennettua muillekin alueille. Niin tuo siis noista siirtymävaiheessa olevista alueista. Olitte niistä ihan, ihan oikeassa, eli kun saadaan hyviä tuloksia, niin niiden käyttöä voidaan laajentaa. Ja se pätee ennen kaikkea näihin alueisiin, joita pyritään siirtämään kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa, jos sieltä vaikka suljettu hiilikaivoksia tai jotain tällaista. Itse asiassa tämän tyyppinen hanke toteutettiin, no Derek jo lähtikin, tällainen hanke toteutettiin aiemmin ja olemme keskustelleet jo aiemmin solidaarisuuden tarpeesta silloin, kun hiilikaivoksia suljetaan. Ja Britanniassa sanottiin, että ei se, ei se kaipaa mitään solidaarisuusvaroja tähän hiilikaivosasiaan. No, mitenkä kävi nyt sitten Brexitin, Brexitin kanssa? Eli ehkäpä tällaiseen talouden siirtymään kuitenkin kaivattaisiin jotain ulkopuolista apua. No, ironista sinänsä. Äh, silloinen komission jäsen Thompson oli, oli itse asiassa ensimmäinen aluepolitiikasta vastaava komission jäsen ja hän oli tästä vastuussa. Eli olen Derekin kanssa ihan samaa mieltä tästä. Britanniassa on tosiaan tehty paljon ja Michel Barnier, pääneuvottelija, sanoi, että brittihallitus haluaisi jatkaa joitakin hankkeita, kuten tätä Peace-ohjelmaa, ja että rahoitussopimuskin saataneen aikaan, ja että se on ihan, ihan hyvällä mallilla. Eli jotkut brittihankkeet kyllä jatkavat metrohanke vaikkapa Cardiffissa ja monissa brittikaupungeissa on suuria hankkeita, no on niitä pienempiäkin. Ja kansallinen hallitus ei selvästi aio, aio niitä jatkaa, mutta EU voi jatkaa niitä vuoteen 2023 asti ja Britannia maksaa siihen asti oman sitoumuksensa niistä. Tämä ei ole mikään rangaistus, vaan, vaan se on heidän velvollisuutensa, kun he äänestivät kerran neuvostossa sen puolesta, että, että tätä rahaa annetaan tällä ohjelmakaudella juuri noille hankkeille. Ja minulta taitaa aika loppua, joten kiitoksia. Niin, vielä Bressolle vastaisin, niin hän lähtikin jo, mutta olin hänen kanssaan samaa mieltä yksinkertaistamisen tarpeesta. Ja tiedätte, että minun mielestäni sosiaalirahaston pitäisi pysyä osana kohesiopolitiikkaa, sillä sosiaalinen kohesio on tärkeää tietysti osana kohesiopolitiikkaa. No sitten täytäntöönpanon edistyminen Bogovicille vastauksena. Kaikkein voimakkain argumentti budjetin puolesta on se, että pystymme näyttämään, että pystymme todella käyttämään käytännössä sitä rahaa, jota jäsenvaltioihin annetaan. Ja itse asiassa allokoidusta rahoista tuo vastaavuusprosentti on 53. Eli tammikuun lopun lukujen valossa lähes 200 miljardia euroa on myönnetty. Ja siellä on noin 700 000 äh, hanketta. Eli ero viime ohjelmakauteen ei ole kovin suuri. Sanoisin, että tässä nopeus on tärkeää Novakoville vastauksena. Olen samaa mieltä kuin kun puhuitte tuosta Bulgarian televisiosta, muistan sen hyvin, koska siinä se näytettiin itse asiassa Romaniassakin vastikään se ohjelma. Mikä sen nimi nyt olikaan? Niin Need for Speed-peli. Niin tarvitsemme totta kai tässä nopeutta, mutta ei niin, että se muuttuu taakaksi näille hankkeille. On tärkeää, että meidän politiikkaamme luotetaan. Se luottamus on tällä hetkellä kaikkein tärkein asia. Ja Bokovic puhui myös kaupunkiagendasta. Siitä jotaisin puhuakin. Ja olen sitä mieltä, että meillä on oltava kaupunkiagenda, mutta yhtä lailla myös maaseutuagenda. Mietitään vaikka Ranskaa tai Saksaa. Saksassa puhuin osavaltion johtajan kanssa ja hän halusi järjestää konferenssin keväällä, jossa yhdistettäisiin kaupunkeja ja maaseutua yhdistäviä asioita. Ja toivottavasti Saksan hallitus saa toteutettua tämän konferenssin, koska on todella tärkeää tehdä tällaista työtä, koska 75 prosenttia kansalaisista asuu kaupunkialueilla. Mutta jos jätetään maaseutu aivan huomiotta, ja keskitytään vain näihin suuriin metropoleihin, niin ei siitäkään mitään tule. Ja perussopimuksen mukaan täytyy pyrkiä kohti tasapainoa alueiden välillä. Eli hyvä, jos Berliinissä tällainen konferenssi järjestetään. Edustaja Papadakis, te puhuitte näistä työehtosopimuksista. No se ei valitettavasti kuulu omaan toimivaltaani. Ja yleensäkin nämä käsitellään kansallisesti, nämä asiat, eikä kohesiopolitiikkaan ole tällaista osaa tulossa. Ja tiedätte, että, että kyllä olemme Kreikan puolesta taistelleet kaikki kovasti. Ja sadan prosentin yhteisrahoitus tosiaan oli Kreikassa edellisellä ohjelmakaudella. Ja se on meidän yhteinen saavutuksemme, se mitä Kreikassa on saavutettu ja saatu aikaan. Eli Kreikan poikkeuksellinen tilanne on otettu huomioon ja olemme osoittaneet, että autetaan maita silloin, kun ne apua tarvitsevat. Kreikka neuvottelee tietysti myös muiden kansainvälisten instituutioiden kanssa, mutta ainakin mitä tulee Euroopan komissioon ja Euroopan parlamenttiin, niin tiedätte, että olemme aina valmiita yhteistyöhön. Kiitoksia teille kaikille. Niin vielä näistä äh, romaninaisiin liittyvistä asioista halusin sanoa. Niin romanien inkluusio on tärkeä osa kohesiopolitiikkaa mutta emme oikeastaan tässä kohdista toimia johonkin, johonkin tiettyihin kansalaisuusryhmiin tai, tai muihin ryhmiin. Minun mielestäni meidän tulisi tukea varhaiskasvatusta niin, että ketään ei jätetä sen ulkopuolelle. Samoin kattavia palveluita ja kaikkien pääsyä niiden piiriin tulisi tukea ja voin kertoa teille, että kun olin DEVE-valiokunnassa ja työllisyysvaliokunnassa, niin siellä mietittiin kovasti, mitä vielä lisää voisimme tehdä. Tuntuu, että joka vuosi meillä on strategia strategian päälle, mutta sitten todellisuudessa kehitystä ei varsinaisesti tapahdu. Eli kyllä täytyy keskustella uudestaan siitä, miten saadaan nämä eri yhteisöt mukaan edistyksen saavuttamiseksi, koska kyse ei ole ainoastaan resursseista, vaan myös asenteista. Kaikki poliittiset ryhmät olivat käymässä Italiassa parlamentin viime toimikaudella – juuri näiden asioiden parissa ja meillä on kyllä, on kyllä ensikäden kokemusta tästä ja, ja tämän asian kehittäminen on todella tärkeää sitten pudalle Romania. Niin, totta kai minä olen se viimeinen ihminen, joka teidän täytyy vakuuttaa kohesiopolitiikan tärkeydestä. Minä olen jo vakuuttunut. Meidän täytyy jatkaa kohesiopolitiikan tärkeyden korostamista. Se on sentään luonut työpaikkoja ja se on se asia, joka pitää unionin kasassa. Minusta meidän komission jäseninä ja teidän parlamentaarikkoina meidän täytyy käydä myös kahdenvälisiä keskusteluja kumppaniemme kanssa, niiden kanssa, jotka edelleen ovat vähän vastahakoisia myöntämään varoja kohesioon. Sillä Euroopan unionin toiminnalle täytyy saada myös sellaiset ihmismäiset kasvot, välittävät kasvot kansalaisiin päin, koska jos me menetämme linkin ja yhteyden alueisiin ja paikallistasoon, alueellisiin johtajiin, paikallisjohtajiin, niin silloin luottamus koko tätä eurooppalaista projektia kohtaan kyllä rapautuu. Ja kuten jo sanoin aiemmin, niin minusta te olette komission kumppaneita tässä asiassa ja, ja luotan teihin aivan täysin ja oveni on aina auki. Erityisesti nyt, kun meillä on enää kuukausi aikaa ja, ja sitten, sitten asia siirtyy teidän käsiinne ja neuvoston käsiin lainsäätäjinä. Mutta minä teen kyllä tänä aikana parhaani juttelen komission jäsenten kanssa ja omien virkamiehieni kanssa ja yritän varmistaa, että, että mitään merkittäviä brutaaleja leikkauksia ei kohesiopolitiikkaan tule. Komission puheenjohtaja Juncker sanoi, että hän ei tällaisia puolla. Ja nyt sitten yritetään selvittää, mitä nämä brutaalit leikkaukset tarkoittaisivat. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Tämä oli oikein kiinnostava keskustelu. Tänään haluaisin kiittää myös tulkkeja heidän ymmärryksestään ja avusta tänään. Hyväksyttekö koordinaattorin päätöksen? Te olette saaneet pö- pöytäkirjat koordinaattorin kokouksesta eiliseltä. Onko kommentteja? Ei ole hyvä, eli hyväksytty. Viimeinen asia vielä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Seuraava kokouksemme pidetään 25. huhtikuuta iltapäivällä ja 26. huhtikuuta aamulla. Suuret kiitokset, kiitoksia komission jäsenelle. Kokous on päättynyt. Thank you.